Chers collègues. Euh, Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Ehdotan, että jatkamme työtä nyt tuon yöllisen muuton jälkeen. Ja toisin kuin esityslistassa sanottiin ja niin kuin eilen sovittiin, niin kohdat 3 ja 26, niiden paikkaa vaihdettiin, joten annan puheenvuoron Sari Essayahille, jotta hän esittelisi meille lausuntonsa – liittyen väestön, liiton, väestön kehityksen muutoksiin ja sen vaikutuksiin kohesiopolitiikan Euroopan unionissa. Tämä lausunto mm, me e, sitten menee, tulee aluevaliokunnasta ja menee eteenpäin. Yes, thank you. Thank you, Mrs. Chair. As we all maybe remember that in this committee, uh, we had a very comprehensive and wide-ranging um, report on demographic change by Mr. Thomas Mann. So in this uh, short opinion, uh, we are now focusing only the consequences. Niin, eli tarkastelemme, mitä seuraa demografista muutoksista tulevaa kohesiopolitiikkaa ajatellen. Pitkän aikavälin muutokset varmasti johtavat uusiin haasteisiin monilla EUn e alueella ja jäsenmaissa, 27 ehkä useammassakin, jos jäsenmaita liittyy lisää. Eli se, että aluepolitiikassa nyt keskitytään eurooppalaisen tason, tarvitsee uudenlaista, uudenlaisten haasteiden huomioimista ja rakenne rahastoissa myöskin tämä seikka tulee huomioida. Aluepolitiikka on alueelle tärkeä asia, jossa nimenomaan tarkastellaan myös väestörakenteen muutoksia. 2007-2013 jäsenmaat ovat ajatelleet käyttää yli 30 euroa näiden tutkimusten toteuttamiseen. Muut kriteerit kuin BKT ja demografinen haitakehitys tulee huomioida, kun rakennerahastovaroja alueelle jaetaan. Ja tämä varmasti on tärkein viestimme myös lausunnossamme. Eli BKT on yksi hyvä indikaattori, mutta muitakin tarvitaan. Ja kun väestörakenteen muutoksista puhutaan, tällaiset haittaindikaattorit tulee myöskin huomioida alueilla, joilla väestön ikääntyminen on kaikkein nopeinta. Niitä voidaan testialueena hyödyntää, kun tarkastellaan, miten rahoitusmenettelyjä voidaan muuttaa ja voidaan tarkastella, minkälaisia innovaatioita sitten laajemminkin voitaisiin soveltaa. Esimerkiksi kuinka terveydenhuollon tuottavuutta voitaisiin parantaa ja kuinka sitten e, tietotekniikkaa voidaan näissä kysymyksissä hyödyntää ja kuinka pitää ikääntyvä väestö niin terveenä, että mahdollisimman pitkään he voivat pärjätä omillaan kotonaan. Ja tässä innovaatioiden vaikutusta voitaisiin tarkastella. Komissio on jo lanseerannut pilottihankkeen, jonka aiheena on terve ikääntyminen. Ja ehkä tässä lausunnossamme jollain lailla nämä kaksi kysymystä voitaisiin huomioida yhdessä ja painottaakin tällaisen pilottihankkeen merkitystä. Ja sitten vielä Tuleva koheesiopolitiikka, sen tulee olla vähemmän byrokraattista ja tärkeää olisi myöskin, että se olisi tulos suuntautuvaa ja keskittyisi kilpailukykyisyyteen, työllisyyteen ja muihin Eurooppa 2020-strategian tavoitteisiin. Tämän lisäksi meidän tulisi muistaa se, että innovaatiot, niitä ei sellaisenaan käytetään, vaan todetaan, että niitä tarvitaan, jotta voidaan ratkaista yhteiskunnan suuria ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi ikääntymiseen. Ja jään odottamaan äh, varoistelijoiden kommentteja asiaan ja toivottavasti voimme tehdä hedelmällistä yhteistyötä tässä asiassa. Kiitos. Si, qui souhaite intervenir kiitokset. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Les... Bien. Ah, voilà, Madame Lynn. No niin, rouva Lynn. Uh, just a couple of... Ihan pari kysymystä liittyen 12 ja 17 te puhutte kohesiopolitiikan vahvistamisesta. Ihan pieneksi täsmennykseksi, mitä tämä vahvistaminen tarkoittaa. Sitten budjetin reallocation, reallokaatio. Tässäkin pientä täsmennystä vaadittaisiin siitä, mitä se tarkoittaa. Mm. Madame la rapportrice, euh, au fond, quelle est... Niin, esittelijän. Niin, katsotaan, miten tämä nyt tilanne kehittyy täällä kohdassa kaprassa kolme. Miten äh, nyt näette tämän, tämän väestöntieteellisen haasteen ESFn näkökulmasta, kun väestö jatkuvasti ikääntyy? ESFllähän ei ole kuitenkaan olemassa tällaista mandaattia suoraan prioriteettina käsitellä juuri tätä väestön osaa, vaan työväkeä. Ja sitten tässä on muitakin haasteita, esimerkiksi nuoriso. Meillähän on hankala väestörakenteen muutos nyt olemassa. Täällä me monta kertaa puhumme siitä, että nuoret eivät pääse juuri millään työmarkkinoille, mutta vanhemmat vain sitten ikääntyvät. Ei, onko, olisiko tässä syytä miettiä tätä asiaa vähän tarkemmin, juuri sitä, että ikääntyvän väestön määrä kasvaa jatkuvasti. Keskustelussa, joka liittyy tähän Omen Röytenin keskust- tekemään tekstiin, voitaisiin vähän miettiä tuota ESFn tehtävää ja roolia, työpaikkojen muokkaamista, työolosuhdekysymystä ja sen sellaista. Ja näin sitten minä nyt en tietenkään ole mitenkään hysteerinen puolustamaan 60 vuoden eläkeikää, mutta siitähän kuitenkin puhutaan usein ja monta kertaa työpaikkoja ei ole olla valmiita muokkaamaan eikä anneta mahdollisuuksia muokata tätä työllisyystasoa eläkeikä lähestyvien piirissä. Eli tämä liittyy tähän väestön kehitykseen ja tämä koskee kyllä meitä suoraan ja se kuuluu, kuuluu tuohon ESF, sitten osa kuuluu muihin, ta, muille tahoille, mutta tässä on osa haasteesta. Siinä on sellainenkin reitti ja tie, jota varmasti pitäisi myös miettiä ja mainita tässä tekstissä. Nyt Rova Morin, olkaa hyvä. Onko vielä muilla jotain sanottavaa? Ilmeisesti ei, eli Morin, olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä tuosta huomautuksesta, jonka juuri teitte. Ja haluaisin lisätä toisen kysymyksen, joka mielestäni on myös äärimmäisen tärkeä, nimittäin se, miten nämä alueellisesti jakautuvat nämä väestöryhmät. Tämä tarkoittaa sitä, että globaalisesti on selkeä tendenssi, jonka mukaan ikääntyvä väestö on pikemminkin maaseutuväestöä. Ja tämä nyt tosiaan koskee kohesiopolitiikkoja mitä suurimmassa määrin. Ja tästä tulee kaksinkertainen ongelma. Toisaalta se ongelma, mitä työpaikkoja, jos nyt jatketaan Rouva Beresin huomautuksesta – mitä työpaikkoja maaseutualueilla voidaan tällaisille ikääntyville ihmisille luoda? Ja toiseksi, mikä on sitten se alueellinen kohesio erilaisten väestöryhmien välillä, jotka maantieteellisesti jakautuvat eri tavalla maaseutuympäristössä ja kaupunkiympäristössä? Onko nyt sitten muuta sanottavaa tähän väliin? Nähtävästi ei, joten annan puheenvuoron esittelijälle. Thank you, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Varsin hyviä nämä kommentit tässä lyhyessä esityksessä ei ole tilaa ottaa käsittelyyn kaikkia näitä kysymyksiä, mutta toivottavasti teette tarkistuksia tähän liittyen. Yes. niin kuin mainitsitte puheenjohtaja. Kannattaa miettiä sitä, miten näitä varoja voidaan hyödyntää ikääntyvän työväestön hyväksi, mutta ovat jatkaa töissä ja kuinka toisaalta auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat mahdollisesti jääneet työttömiksi juuri vähän ennen eläkeikää, koska näiden ihmisten on varsin hankala päästä enää takaisin työelämään. Ja jos sosiaalirahaston varoja jollain tavalla voitaisiin hyödyntää näiden ryhmien auttamiseksi, niin se olisi hyvä asia. Elisabeth, puhuit erosta maaseutualueiden ja kaupunkien välillä. Tämä on myöskin erittäin tärkeä asia. Väestörakenteen muutokset tapahtuvat kaikkein nopeimmalla vauhdilla itäisessä Saksassa, pohjoisilla alueilla, Skandinaviassa ja myöskin Italian pohjoisosissa. Nämä ovat ne Euroopan alueet, jotka ikääntyvät kaikkein nopeimmin. Ja näin ollen on selvää, että alueiden väliset erot EUn sisällä ovat varsin suuret. Alors, euh, niin, kiitokset Madame la rapportrice. Esittelijälle. Nyt me sitten ilmoitamme, että tarkistusten jättämispäivää hetkinen, niin nyt tästä päivästä lähtien 11. päivään helmikuuta kello 12 asti voitte tarkistuksia jättää ja me keskustelemme tästä sitten 15. ja 16. helmikuuta ja sitten Nämä äänest, näistä, näistä äänestetään 13-14 päivä huhtikuuta. Ja sitten myös regivaliokunnan pitäisi äänestää tästä toukokuussa. Näin meillä jää hivenen aikaa työn kehittelemiseen asiasta. No niin, ennen kuin nyt sitten ryhdymme äänestämään, niin haluaisin muutaman tiedonannon vielä toista. Eilen puhuinkin siitä, että te saatte uuden toimivaltajaon tuolla työllisyyspääosastossa. Te olettekin jo saaneet tiedonannon, jossa tätä tietoa on 13. päivältä tammikuuta sähköpostilla. Me emme jaa sitä nyt sitten kestävän kehityksen nimissä uudelleen paperiversiona täällä, eli katsokaapa sitten tuota tiedonantoa antoa sähköposteistanne. Ja toiseksi, tämänään iltapäivällä me käymme keskustelua kompromissitarkistuksista Omen Roittenin tekstiin, eli siis kohta 27 esityslistallamme. Minä toivoin, että nyt jo saisitte tänään nämä välitysratkaisut, joista on neuvoteltu. Roman Reutenilla on tänään aamulla kello 10 vielä keskusteluja muutamien, teidän, muutamien poliittisten ryhmien kanssa. Ja näin sitten todennäköisesti saatte ainoastaan tuossa iltapäivän aluksi tuollaiseen paperiversion näistä välitysratkaisuista kirjallisesti sitten heti äh, saatte ne sähköpostitse, kun aika niille koittaa. Ja näin sitten voitte niitä tota, tota, tarkemmin tutkailla. Ja sitten asiasta käydään keskustelua myöhemmin. Mutta joka tapauksessa tänään iltapäivän aluksi käymme tästä lyhyttä keskustelua. No niin, nyt muistuttaisin, että tämän iltapäivän keskustelumme päätteeksi meillä on mukavampaa ohjelmaa tiedossa. Voimme toivottaa silloin leppoisissa olosuhteissa toisillemme hyvää uutta vuotta. Komission jäsen onkin tuolla Davosissa, mutta varmasti siellä käsitellään juuri näitä työllisyys- ja sosiaaliasioita hyvinkin tarkasti me saamme pää, työllisyysosaston pääjohtajan Robert Veryl sinne hän osallistuu tähän työhömme epävirallisesti tuolloin illalla ja on mukavaa saada hänelle sit, häntä sitten kiittää tästä hyvästä yhteistyöstä kaikkien näiden vuosien aikana. No niin, nyt sitten me siirrymme esityslistalla kohtaan 14. Um, et donc, nous allons... Niin, me siis äänestämme nyt. Äänestämme. Le au euh, projet d'avis. Niin, äänestämme nyt Nadia Hirsin lausunnosta naisten ja miesten välisestä tasapainosta Euroopan tasa-arvosta Euroopan unionissa. No niin. Yksi, yhdellä varilla ei ole korttia mukana. Onko kaikilla muilla kortti mukana? Euh, au paragraphe 1, nous avons deux amendements. Niin, tähän kohtaan yksi on kaksi tarkistusta. Yksi Jutta Steinrykeliltä ja Edi Testerelalta. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaanpa. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Le vote est ouvert. Mm-hmm. Tout le monde a pu voter. No niin, kaikki ovat äänestäneet, joten äänestys päättyy. 12 puolesta, 17 vastaan, nolla tyhjää, ei hyväksytty. Um, sitten tarkistus kaksi kretsuuta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yksi äh, Estrelalta puolesta tyhjää vastaan hyväksytty. Neljä Lepez Pupakis puolesta vastaan tyhjää. Minä luulen tämän olevan hyväksytty, mutta tarkastamme kuitenkin. Äänestys alkaa.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 Äänestys päättyy. 20 puolesta, 12 vastaan, yksi tyhjää. Tämä on hyväksytty. Sitten tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi kompromissi yksi. Siinä on monta eri esittäjää kahdesta ryhmästä. Äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaksi Esrellalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 Runsulik puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme kompromissiehdotus esittelijältä demareita puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kolme, tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 Lopes Fontanieli tai Pupaki siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 26 ja 27 raukeavat, joten 28 Kretsuuta esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 4 tarkistus 29 Figereilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 Estrelalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 Steinrykiltä ja Estrelalta. Siihen on suullinen ehdotus Steinrykiltä ja, ja sitten jältä. Ja se koskettelee tuota alkua, Member State to Review the Taxation of the Employment – Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei, joten äänestämme 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 35 Steinrykiltä, Kreniltä ja Estrelalta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kappale 5, 36 tarkistus. Äänestämme puolesta vastaan tyhjää ylätty. 39 Cornelisen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 raukeaa seuraava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5 tarkistus 40 puolesta vastaan Luulenpa tämän olevan hyväksytty. Haluatteko te tarkastaa vai uskotteko tähän? tarkastamme. Eli 40 äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 27 pour 27 ö, puolesta, e, e, tämä on siis hyväksytty. Koneliseen 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme. Äänestittekö? Äänestys päättyy. 23 puolesta, 16 vastaan, hyväksytty. 6, 45 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 47 raukeaa. Ja mitäs nämä muut sitten? Kretsuota puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää. 48 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 49 Figereilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 siihen on esittelijän oma huomautus. Siis 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 Thomas Mannilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 Figereolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 samoilta tekijöiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 Thomas Manilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 Fikerilolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 samalta tekijältä puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän kappale, seitsemäs kappaletta tarkistus 64, tämä on poistoäänestys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tämä väitysratkaisu C, kompromissi C, kahdelta ryhmältä, liberaaleilta ja demareilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kappaleen seitsemän jälkeen saavummekin tarkistukseen 67 esittelijätarkistus. Siitä ensiksi äänestämme kokonaisuutenaan tämän ilman sanaa voluntary. Eli kuka puoltaa tätä tarkistusta 67 ilman sanaa voluntary puolesta koko tekstiä, siis 67 ilman sanaa voluntary. Siis koko, koko tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää 67 ilman sanaa voluntary hyväksytään. Sitten kuka tahtoo sanan voluntary mukaan? Kuka vastustaa sitä? No nyt sitten tätä voluntariaa täytyy vähän katsoa, koska siitä riidellään äänestämme. Otammeko sanan voluntari mukaan, vapaaehtoinen mukaan vai emme? Je sais pas pourquoi moi je suis. je sais pas Pourquoi... Ah non, oui, oui, oui. <laughs> Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 25 puolesta, 17 vastaan, yksi tyhjää. Eli tämä sitoutuminen on vapaaehtoista. No niin, sitten äänestämme koko tekstistä. Sähköisesti äänestys alkaa. Siis äänestäkää nyt siellä salaisesti. No niin, äänestäkääpä. Äänestys päättyy. 40 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. No niin, sitten kohta 15. Unionistrategia romanien integroinnista. Äänestämme Kinga Könsin tekstistä. Muistuttaisin teitä siitä, että me teemme tässä tehostettua yhteistyötä Live-valiokunnan kanssa. Nyt ennen tätä kappaletta yksi on Benamiasin tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sama tekijä kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi A, esittelijän ehdotus ja paparupuloksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappale 1, tarkistus 5, se on poistoehdotus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissiehdotus B, jonka on ehdottanut kaksi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yksi tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä Ungurianulta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi välitysratkaisu C, joka on neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kappale 14 Papaduluksen pu- vai hetkinen, se näyttääkin raukeavan. Joten sitten kappale 3D jonka on ehdottanut esittelijä yksin, eli hän <laughs> siis tekee kompromisseja itsensä kanssa. No niin, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kolme tarkistus, kompromissi E neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 20 sitä ei siis käsitellä, joten me käsittelemme 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kolme F. Se on tullut kolmelta ryhmältä. Äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kolme äänestämme tästä 23. kahdessa eri osassa. Eli ensimmäinen osa aina tuohon kombi this fenomenon. Kuka puoltaa tätä? Kuka vastustaa? Tarkastetaanpa. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Äänestys päättyy. 23 puolesta 19 vastaan yksi tyhjää. Se on hyväksytty. Sitten äänestämme koko tekstistä puolesta vastaan tyhjää te, tai mm, hylätty. Sitten tästä samasta kohdasta ne 24. Anteeksi, anteeksi, sehän menikin tuon äskeisen kompromissin kanssa raukesi, eli 26, sitten on vedetty pois, joten sitten kompromissi G, jonka on esittänyt neljä ryhmää puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten kappale 6, kompromissi H, Kuka puoltaa sitä? H siis puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Esittelijä, minua oli sitten kysymys. Tässä kappaleessa kuusi. Anteeksi, siis viisi. Ei kun kyllä, hetki. Niin unohdin äänestyttää tästä viidestä, viidennestä. Niin, siinähän tässä toi tarkistuksia kolmekin. Luulin, että mä yhdessä, eli kappale viisi. Meidän täytyy äänestää tästä 37. Se on poistoehdotus puolesta, 37 siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 38, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin siis 15 muutetaan, 15 muutetaan täällä 39. Sitten me siirrymme seitsemänteen kappaleeseen. Siitä äänestämme I viistä, kun puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin sitten pääsemmekin kappaleeseen kahdeksan. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten välitysratkaisu J. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 9. Anteeksi, anteeksi. Hylätty. Sitten 9 välitysratkaisu K, neljä ryhmää takan sen takana vai viisi suorastaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhdeksäs kappale välitysratkaisu L kahdelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 10 äh, M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja Kymmenes kappale, totistus 61. Siis uusi kappale. 61 puolesta. Kaksi vastaan tyhjää hylätty. Ja tarkistus 65 raukeaa, joten sitten tuo 68 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 11, tarkistus 60, äh, 70 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 11, tarkistus, kompromissiehdotus N, ja se on tullut kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten 12 kappaleen 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siis 75 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. EPP tulee vähän liikaa väkeä valtasarjaa tukemaan. Yhden äänen poistan. Aha, jaha, se onkin nyt jo hoidettu. Selvä, äänestys päättyy. 19 puolesta 24 vastaan, joten hylätty. Sitten 16, 76 raukeaa, me sitten äänestämmekin tuosta 77 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Nyt tästä sitten puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kappale 13, tarkistukset tulivatkin tuon N-kompromissiehdotuksen kattamiksi, joten sitten 85 Essa ja Heltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 14 kappale 2097 Unkuria nuuta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äänestämme tästä 88 puolesta, 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kappale 14, anteeksi, anteeksi, hyväksy, hyväksytty. Siis 89, hyväksytty. Sitten tuo 90 Valtasarilta, siihen on suullinenkin tarkistus tehty, jotta poistettaisiin measures to convey the adverse effect of system. Vastustaako joku tätä suurista ehdotusta? No niin, siis tätä käsittääkseni vastustetaan, joten tämä tarkistus, tätä tarkistusta ei hyväksytä, siis suullista versiota. Haluatteko te nyt äänestää tästä edellisen poikkeuksellisesti? Aha, ette. Joten äänestämme nyt sitten kokonaan tästä 90 puolesta vastaan tyhjää. No tarkastamme, eli 90. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta 21 vastaan hyväksytty enemmistöllä. Ja sitten kappale 15, sen jälkeen 95, siihen on olemassa suullinen tarkistus, jotta tähän lisättäisiin tuo sosiaalinen. Ja näin tätä jätetään nyt äänestämme tästä. Ei kai kukaan tätä suullista vastusta, joten äänestämme tästä 95 sellaisenaan muokattuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 96 ja 7, niitä ei hyväksytty, joten nyt äänestämme koko tekstistä yhdessä sähköisesti. Oletteko te nyt äänestäneet? Hetkinen, EPP yrittää nyt täällä tukkia kaikki urnat. No niin, täytyy täällä nyt sentään vähän itsekuriakin löytyä. Äänestys päättyy 43 puolesta, yksi vastaan, nolla tyhjää. Onnittelut esittelijälle. minkä takia esittelijä nyt on sitten tuonne salin perälle piiloutunut? No niin, sitten mennään esityslistan kohtaan 16. Anteeksi, eli äänestykset ovat nyt päättyneet ja sitten kohta 16. Siinä käsitellään nyt sitten Valtasaaren teksti IMKO-valiokunnalle. Tämä koskettelee yhtenäismarkkinoita yrityksille ja kasvulle. Tämä on ensimmäinen näistä kolmesta. Niin, olkaapa hyvät ja lähtekää tuonne, tuonne USAkin ulkopuolelle hiljaisuuden vallitessa. Monsieur Baldassare, est-ce que je peux vous demander... <coughs> Baldassare, niin voisitteko nyt esitellä tätä eh, yhtenäismarkkinoita yrityksille ja kasvulle? Voisitteko nyt olla hiljaa? Ei täällä voi mitenkään jatkaa työntekoa. Monsieur Baldassare. Baldassare, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Sisämarkkinat on yksi monista virstanpylväistä integraatiokehityksessä. Euroopan unionissa on yli 20 miljoonaa yritystä, jotka voivat tarjota noin 160 työpaikkaa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kasvu ja rikkaus pohjautuisivat pelkästään yrityksiin ja tuottoon, jonka yritykset toiminnallaan saavat aikaan. Päinvastoin eh, hyvä sosiaalinen järjestelmä, kilpailukykyiset palkat ovat ilman muuta tärkeitä tekijöitä, jos halutaan puhua hyvästä tasapainoisesta talouden ja sosiaalisesta kehityksestä Euroopassa. Single Market Act lähtee liikkeelle nimenomaan siitä, että halutaan vastata yhtenäismarkkinoiden haasteisiin, helpottaa toimintaa ja kaikkien toimijoiden pääsyä markkinoille. Eli yritän huomioida työntekijät, mutta myöskin kuluttajat. Ja jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, on lähdetty liikkeelle neljästä prioriteetista. Yritysten tukeminen ensinnäkin siten, että pyritään tukemaan julkisia yksityisiä yrityksiä, pyritään saamaan aikaan sosiaalinen talous, jossa huomioidaan yrittäjien tarpeet, pyritään kehittämään myöskin digitaalisia yhtenäismarkkinoita ja hyödyntämään potentiaalia niin hyvin kuin mahdollista, noudattaen kuitenkin yhtenäismarkkinoiden määräyksiä ja tarkastetaan myöskin sitten ammatilliseen toimintaan liittyviä direktiivejä, jotta voidaan katsoa, kuinka työntekijät voivat hyödyntää yhtenäismarkkinoita parhaalla mahdollisella tavalla. Voin suhtautua varsin myönteisesti tähän päätöslauselmaan, johon nyt lausuntomme liittyy liittyy. Ja haluan omassa esityksessäni painottaa muutamaa seikkaa, jotka katson tärkeiksi, jos halutaan eh, todella kehittää yhtenäismarkkinoita. Lähtisin liikkeelle ensinnäkin muutamasta seikasta, jotka on mainittu lausunnossamme, esimerkiksi kuinka parantaa julkisten yksityisten yritysten toimintamahdollisuuksia markkinoilla kuinka purkaa hallinnollista taakkaa ja purkaa muitakin esteitä, jotka ovat esimerkiksi sähköisen kaupan, kaupankäynnin esteinä. 27 tässä on näitä prosenttiosuuksia vähennetty, kun puhutaan eh, siirroista eh, maasta toiseen. Sitten on tarkasteltava myöskin pääomamarkkinoiden toimivuutta ja luototuksen saantia. Nämä ovat tärkeitä elementtejä nimenomaan talouden kriisin aikoina. Ja tämän lisäksi, kuinka eh, julkisia tarjouskilpailuja voidaan hyödyntää paremmin, kun pyritään kaiken kaikkiaan saattamaan talouskasvun tielle. Kaikki se tuki, joka tarjotaan yrityksille, varsinkin PK-yrityksille, eh, sen on oltava luonteeltaan sellaista, että se on sopivaa näille pienyrityksille ja on lähdettävä myöskin liikkeelle eh, Eurooppa 2020-strategian eh, painopisteasetteluista. Sosiaalisia ja työllisyystavoitteita ei saa unohtaa, vain jos ne huomioidaan, voidaan päästä todellisiin tuloksiin ja luoda toimiva talous, sellainen, joka kuitenkin pohjautuu sosiaaliseen kasvuun ja taloudelliseen kasvuun. Kiitos. Merci Kiitokset. Haluaisiko joku käyttää puheenvuoron tähän? Jaakonsaari. Ja sitten entäs joku muu? Ja Moha ensiksi, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, yhdyn esittelijän siinä, että sisämarkkinat ovat yksi Euroopan unionin kulmakivi. Ainoa vähän huono puoli, että sisämarkkinoilla on, sisämarkkinoista on tullut erittäin kapea käsitys kansalaisten keskuudessa ja se ei ole niin innostava projekti kun sen pitäisi olla. Sisämarkkinathan käsittävät kuitenkin paljon enemmän kuin pelkät markkinat oikeastaan työn, opiskelun, kulutuksen, matkustamiseen, koko elämän, näin voitaisiin sanoa. Tähän se, mitä oma ryhmäni olisi odottanut enemmän tältä komission esitykseltä on se, ensinnäkin se, että tämä äh, olisi sisältänyt enemmän lainsäädäntöehdotuksia esimerkiksi tähän Services of General Economic Interest and Services of Social General Interest. Aikaisemmin komissio on suhtautunut tähän lainsäädäntöehdotuksiin niin, että on sanottu, että se ei ole mahdollista, koska sillä ei lainsäädäntöpohjaa. Ja nyt kun äh, on lainsäädäntöpohja olemassa Lissabonin triitin jälkeen, niin, niin kuitenkaan ei haluta toimia. Tämä meitä ihmetyttää. Äh, kuitenkin juuri tämä kenttä Services of General Economic Interest äh, pitäisi ikään kuin sulkea pois markkinasäännöistä ja se pitäisi tarkemmin määritellä EU-tasolla, koska on ollut erittäin paljon monissa maissa oikeustapauksia, jossa sitten etsitään tulkintaa. Se, mikä on myös tärkeä asia, että tämä social clause perusoikeuksien sosiaalinen ulottuvuus olisimme odottaneet, että se olisi ollut enemmän sitova social clause tässä yhteismarkkinalainsäädännössä. Ja tässä ei puhutaan vain siitä, että pitää tehdä syvällinen analyysi ja miettiä näiden eri lakiehdotusten sosiaalista vaikutusta, mutta me haluamme jo, jo se lain muodossa. Ja ymmärtääkseni komissaari Barnier halusi sisällyttää tällaisen sosiaalilausekkeen tähän mukaan, mutta hän ei ole onnistunut siinä. Ja myös Montin raportissa otettiin myönteinen kanta tähän asiaan. Sitten tietenkin haluaisimme, <clears throat> haluaisimme voimakkaampaa kannanottoa tähän lähetettyjä työntekijöitä koskevaan direktiiviin. Tästäkin on tullut paljon oikeuskäytäntöjä ja epäluottamusta koko Euroopan unionin työelämää koskeviin työelämää koskevaan lainsäädäntöön ja tästä direktiivistä on tullut maksi, maksimumdirektiivi ja se täytyy uudistaa. Sitten se, joka on minusta mielenkiintoinen ja tärkeä, voi kansalaisiakin kiinnostaa erityisen paljon, on tämä ammatillista ammattipätevyyttä koskevaan direktiiviin, eli Professional Qualification Directive. Ja tässä kannattaisi <clears throat> mennä syvemmälle nimenomaan miettiä, millä tavalla toteutetaan tämä niin sanottu professional card. Ja mä luulisin, että tänä päivänä olisi helppo toteuttaa jo sellainen järjestelmä, jossa aivan niin kuin on Euroopan laajuinen sairausvakuutus, kortti olemassa, niin voisi olla tämmöinen professional qualification card, jossa ihminen, ihmisen koulutustiedot ja muut tiedot olisi olemassa. Ja, ja mä luulen, että tällä, paitsi että se on monessa suhteessa hyvä ajatus, niin voitaisiin myös taistella harmaata taloutta vastaan. Tässä muutamia havaintoja. Kiitoksia. Madame Morin, puis Monsieur Kreutzmann. Morin, olkaa Merci, madame la présidente. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tekstistä, jota meille ehdotettiin tämän aamun keskustelussa. Minun mielestäni tässä on vahvoja pointteja, joita meidän tulee erityisesti painottaa ja ehkä lisätä vielä joku. Ensimmäinen seikka on se, että tässä tekstissä on se hyvä puoli, että se yhdistää työllisyyden kehityksen talouskasvuun – Työllisyys ei voi kehittyä ilman talouskasvua. Ja niinpä tässä nimenomaan otetaan käsittelyyn PK-yritysten kasvudynamiikka ja sitä pyritään stimuloimaan. Ja nimenomaan rahoituksen logiikka on se, johon voidaan vaikuttaa. Sehän usein on juuri se este PK-yritysten tiellä. Ja sitten meillä on tässä tähän liittyvät direktiivit. PK-yritysten kehitys, toisin sanoen työllisyyskehitys, lepää innovaation varassa. Kun sisämarkkinoita organisoidaan siten kuin tässä ehdotetaan, Erittäin keskeinen ja tärkeä seikka, jota on syytä korostaa, on eurooppalaisen patentin luominen. Ja meidän täytyy ottaa tämä uudelleen käsittelyyn, koska tämä patentti on aivan perustavanlaatuinen PK-yritysten dynamiikalle. PK-yritykset joutuvat tällä hetkellä hakemaan kansallista patenttia jokaisessa maassa. Se on aivan liian raskasta, kallista ja vie liikaa aikaa. Eli meidän täytyy todella nyt panostaa tähän eurooppalaiseen patenttiin ja meidän on pidettävä siitä kiinni ja oltava hyvinkin tiukkoja tässä asiassa. Ehdottaisin, että vielä toinen esittelijä ottaisi sen mukaan tähän tekstiin, koska se on perustavanlaatuisen tärkeä kasvun ja työllisyyden elementti. Kiitos. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Äh, wir begrüßen den Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme iloisia siitä, että tässä ovat PK-yritykset vahvasti esillä. Nehän ovat hyvin tärkeitä kasvun, työllisyyden ja yhteiskunnallisen kohesion moottoreita. Byrokraattisten esteiden poistaminen sisämarkkinoilla on perustavanlaatuisen tärkeää, koska pk-yritykset eivät saa tarvittavia resursseja kasaan, jotta ne selviäisivät 27 erilaisessa järjestelmässä ja jäsenmaassa. Toinen tärkeä seikka, jonka Baltasar otti esiin, on rahoitukseen pääsy. Haluaisin vielä täydentää tätä siten, että EUn ohjelmien täytyisi olla yksinkertaisempia ja epäbyrokraattisempia että he olisi, nämä yritykset olisi aina riippuvaisia yksityisestä riskipääomasta. Ja haluan vielä painottaa sitä, että kaikkiin sopimuksiin täytyy saada sosiaaliset standardit, ihan kaikkiin. Minä sanoisin, että niihin, jotka, joissa se on mielekästä, ei se ihan kaikissa ole tarpeellista, raskauttaa vain proseduureja, mutta on tärkeää, että pk-yritykset voivat antaa panoksensa työllisyyteen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuteen. Joka tapauksessa julkisen kysynnän täytyy ensin osoittaa sitä kriittistä massaa innovatiivisia tuotteita kohtaan, jotta uusia markkinoita pystytään luomaan. Kun me puhumme liikkuvuudesta, niin silloin tietysti tähän on mahdollisuus antaa sellainen panos, että siellä missä kysyntää syntyy, otetaan uusia teknologioita käyttöön, edistetään kysyntää ja siten annetaan panos siihen suuntaan, että nämä innovatiiviset tuotteet voivat tehdä läpimurron markkinoilla. Julkiset tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat ovat aina keskeinen kysymys näissä PK-yrityksillä on aina hankalampaa kuin isoilla yrityksissä yksillä näissä. Ja jos PK-yritykset voivat tähän kilpailuun osallistua, mutta yleensähän silloin tarjouskilpailuissa äh, asia johtaa siihen, että palvelut tai tuotteet saadaan edullisemmalla hinnalla. Tämä pätee kaikkiin markkinoihin. Kiitos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para dar um contributo relativo... Kiitokset. Haluaisin hieman omalta osaltani myöskin kommentoida näitä asioita. Tämä on tärkeä aihe. Sisämarkkinat ovat tärkeä asia, kun kasvusta puhutaan. Ja toisaalta myös jossa e on nähty kovasti vaivaa, on esitetty nämä 50 toimenpidettä, joilla saada hieman lisäpuhtia sisämarkkinoiden toimintaan. On tärkeää riittävästi painottaa Small Business Actia tässä yhteydessä. Ja on tarkasteltava myös sitä, miten sitä on ajateltu täytäntöön panna. Tässä mukaan otettaisiin laajemmalle menevä sosiaalinen ulottuvuus kuin alun perin. PK-yrityksillä on valtavaa potentiaalia, kun puhutaan sisämarkkinoista ja niiden mahdollisuudet lyödä, luoda työpaikkoja ja vakaita työpaikkoja ovat suuret. Ja Small Business Act voisi näin ollen olla askel eteenpäin. Näin saatettaisiin avata uudet rahoitusmahdollisuudet PK-yrityksille ja voitaisiin purkaa byrokratian määrää. Ja näin voitaisiin helpottaa PK-yritysten elämää niiden olisi helpompi eh, ottaa ihmisiä töihin ja luoda näin uusia työpaikkoja. Eli nimenomaan tämä on se sektori, joka on erittäin tärkeä, tärkeä eh, ponnahduslauta, jos halutaan uusia työpaikkoja luoda. Kiitos. Kiitoksia. Onko muuta sanottavaa tähän? Thank you very much, Madam Chairman. Can I speak Danish? Kiitoksia. Voinko puhua tanskaa? Kyllä se passaa, sanoo puheenjohtaja. They can, yeah. Uh, the Spanish interpreter tells me you cannot. So okay. You, you can speak French if you want, but, yes. but I cannot or, speak or Danish. Spanish. <laughs> no, but that's okay. I have a, a single question for... Yksi pieni kysymys herra Baltasaarille. Totta kai olen samaa mieltä siitä, että on erittäin tärkeää tämä sisämarkkinakysymys ja työpaikkoja pitää luoda ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta herra Baltasar puhui kilpailukykyisistä palkoista. Haluaisin kysyä, mitä hän tarkoittaa kilpailukykyisillä palkoilla? Ei ole mahdollista katsoa työmarkkinoita samalla tapaa kuin ne olisivat hyödykkeitä tai palveluita. Teidän täytyy ottaa huomioon se, että on olemassa työmarkkinaoikeuksia, oikeuksi, oikeus kohtuulliseen palkkaan, työturvallisuuteen ja työterveyteen. Ei palkkoja voi tarkastella samaan tapaan kuin hyödykkeitä. Minua hiukan pelottaa myös se tapa, jolla komissio katsoo sisämarkkinoita, yhtenäismarkkinoita, koska minusta ei vaikuta siltä, että he ottaisivat tämän sosiaalisen agendan mukaan näihin tarkasteluihin. Niinpä minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy olla vastapuolina tätä tarkastelutapaa kohtaan. No, arvoisa puheenjohtaja, minä kaipaisin konkreettisia viittauksia tähän komission dokumenttiin esimerkiksi, että mikä on kantanne komission ehdotukseen tähän numero 19, joka koskee yhteistä yritysverokantaa ja, ja ehdotuksen 20 arvonlisäverostrategiasta. Mä luulen, että nämä on erittäin tärkeitä asioita, asioita pienten yritysten kannalta. Ja tuohon, mitä edellinen puhuja, mihin viittasi myös näihin ilostandardeihin, recent work agenda, että miten, miten näihin suhtaudumme. Ja tietenkin harmittaa se, että komissio ei ole sisällyttänyt mitään ehdotusta ja ajatusta tähän mahdollisesti toteutettavan Financial Transaction Tax, jota, jota, sitten, jota Euroopan parlamentti vaati viime syksynä. Ja tietenkin olisi hyvä, jos myös tässä asiakirjassa olisi komission kantoja mm, kamppailta, että miten kamppaillaan näitä veroparatiiseja vastaan. Ähm, merci, Madame Jakonsaari. Kiitokset, Jaakonsaari. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Minä tietysti tuen tätä Jaakonsaaren ehdotusta, viimeistä ehdotusta tässä verotuspaketissa ja sisämarkkinoilla. Tietystikään ei nyt kaikkia asioita voi yhtäkkiä ottaa uudelleen käsittelyyn, mutta jos me voimme nyt valvoa sitä, että komission työ olisi johdonmukaista ja myös se, mitä eri komissaarit voivat tehdä, niin se on varmasti varsin hyödyllistä. Ja tässä asiakirjassa, jonka komissio on tuonut meille näistä eurooppaisista talouden neljänneksistä, niin ja seurantajaksoista, niin joka tapauksessa tätä perusverotuskantaa ja myös yritysverotuskannan yhtenäistämistä, joka, josta puhutaan tässä asiakirjassa, on tarkasteltava. Sitten toisaalta on tasapainoisempaa näkemystä tähän työn ja verotuksen puoleen jätetty käsittelemättä. No, me voisimme näin sitten pyrkiä ehkä tasapainottamaan sitä ja ottamaan ne mukaan. No, mitä mieltä täällä nyt ollaan. Olemmeko me siis verotuskysymyksissä toimivaltaisia? Minä uskon, että jos Euroopassa työpaikkoja ei enää luoda, niin tuo vero, verotuskysymys ja verotuksen paine niitä työpaikkoja kohtaan, jotka on pystytty luomaan, koskee myös meitä suoraan täällä ryhmässä. Ja näin olemme voimme käyttää puheenvuoroja myös näistä asioista, ei pelkästään näistä tästä veropakoilusta, joka on huomattava ongelma, vaan myös sitten tietysti tasapainosta pääomaverotuksen ja työverot, palkkaverotuksen välillä minä haluaisin vielä puuttua yhteen toiseen asiaan, tuo ehdotus 14, jossa puhutaan näistä tilintarkastussäännöistä ja sitten puhutaan pienten ja keskisuurten yritysten tilanteesta. On hyvin merkittävää kiinnittää huomiota tähän, jotta nyt kaikki velvoitteet saadaan sitten käsiteltyä oikealla tavalla ja helpotettua ja huojennettua tätä tilannetta. Tämä, tässä puhutaan tietysti siitäkin, mistä parlamentti on yrit pyrkinyt äänestämään, eli siitä, että oltaisiin poistettu tietyiltä pieniä tai keskisuurilta yrityksiltä tyystin tämä järjestelmä kansainvälisten sääntöjen mukaisesti. No sitten tuosta ehdotuksesta 15 Tämä liittyy niihin ajatuksiin, joita Jaako Saarikin äsken esitteli, koska Euroopan unioni voi ja sen täytyykin rahoittaa lainoin pitkän, pitkän aikavälin sijoitushankkeita. Meidän täytyy tässä hetkessä eritoten muistuttaa niistä elementeistä, jotka liittyvät tuohon artiklaan 9 Lissabonin sopimuksessa, jotta meidän loppupäätelmämme ja olisivat oikeat ja voisimme sitten tehdä tällaisen ennalta valmistelevan arvion siitä, mitä sijoitukset tuovat työpaikkojen luomisen näkökulmasta. Sitten ehdotus 23 ja 24. Minä kovasti tyytyväisenä tutkailen tätä 24 toten ja siihen, että tässä tällaista vahvistettua symmetriaa tahdottaisiin taata markkinoille. Komission tekstissä näin sanotaan ja minä uskon, että me hyväksymme tämän ajatuksen symmetriasta. Meidän täytyy näin pyrkiä toimimaan myös yhteiskunnallisten sääntöjen, sosiaalisten sääntöjen ja sitten ympäristösääntöjen osalta. Ja näin ollen e, olisi toimittava Baldassarenkin tekstissä. Ehkä kohta on siitä syystä hivenen vielä muokattava. No, nyt antaisin puheenvuoron uudelleen esittelijälle. Hän voi päättää tämän ensimmäisen ajatusten vaihdon. Kiitän ehdotuksestanne. Baldassare, olkaa hyvä. Si, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin, haluaisin kiittää kollegoja puheenvuoroista. Nämä kommentit ilman muuta rikastuttavat tätä mielenkiintoista keskustelua. Sisämarkkinat eivät sinällään ole uusi asia. Paljon on jo saatu toteutumaan. Ja ongelma tietysti on, jos jäsenmaat eivät pysty kunnolla toimimaan omien maan rajojen ulkopuolella. Tästä meillä on eh, todistusaineistoa. Vain tietyt yritykset onnistuvat eh, vientitoimissaan myös muihin jäsenmaihin. Ja tämä onkin yksi tärkeistä elementeistä, eli tämä rajallisuus olisi tärkeää, että yritykset voisivat sisämarkkinoiden puitteissa kasvaa, avautua uusille markkina-alueille, saattaa tuotteensa kaikkialle saataville, mutta tämä käytännössä ei valitettavasti toteudu ja tästä komissionisten palsin negatiivisia arvioita. Ja jos sitten ajatellaan esimerkiksi kauppaa internetin kautta, niin kaupankäynti maan sisällä, jos se on 27 prosenttisesti jo internetin kautta tapahtuvaa ja sitten vain 7 prosentista silloin, kun puhutaan rajat ylittävästä kaupankäynnistä, eli luottamuspula tuntuu olevan eikä eh, kukaan ole onnistunut rauhoittamaan kuluttajia, että kuluttaja uskaltaisi ostaa rajan toiselta puolelta tuotteita, vaikka puhutaan sisämarkkinoista. Ja suuryritykset, kansainväliset yritykset tietysti onnistuvat tässä ja saavat jalan sijaa. Suuret, esimerkiksi italialaiset, saksalaiset yhtiöt kyllä toimivat eh, kaikilla markkina-alueilla, mutta pienten yritysten on hankala saada rajan ylittävästi sijaa. Tämä on ongelma. Ja yksi avainkysymys, josta keskustelua vielä käydään ja johon tulee jollain tavalla pyrkiä vaikuttamaan. Eli miten toimia siten, että myös PK-yritysten markkinoille saataisiin laajemmaksi. oikeusasioiden valiokunnassahan myöskin tämä asia tulee lähipäivinä olemaan esillä. Tarkastellaan asioita kuluttajan kannalta ja komissio on miettinyt seurantakeskusta eh, nimenomaan eh, internetkaupankäyntiin liittyen. Tämäkin on ratkaisumalli ja nimenomaan tarvitaan välineitä, välineitä, jotka helpottavat asiakkaan, kuluttajan ja yrityksen välisiä yhteyksiä ja myös, että B2B-tilanteita pystytään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla paremmin kuin mitä tänä päivänä tapahtuu. Ja kun puhutaan eurooppalaista patentista. Se on sitten oma asiansa. En nyt sen halunnut tässä esiin nostaa, mutta tässä puhutaan myöskin vahvastetusta yhteistyöstä. Ja tässä parin päivän kuluttua asia on myös oikeusasioiden valiokunnassa esillä. Eli tässä vahvistettu yhteistyö ja myöskin kielellisten kysymysten hoitaminen ja myös juridiset kysymykset. Uskoisin, että tämä varsin hyödyllinen väline PK-yritystenkin tilanteesta puhuttaessa on asia, joka toivottavasti tuo lähiaikoina hyviä tuloksia. Selvää on, että kun puhutaan eh, yleisen edun palveluista, niitä on komissio luetteloinut 25 niin tulee kiinnittää huomiota. On tärkeää, että saadaan aikaan tiedonanto, josta sitten poikii toimia sellaisia, jotka paremmin ratkaisevat myöskin tämän kysymyksen liittyen yleishyödyllisiin palveluihin. Komission esityksessä on paljon asioita, jotka vielä vaativat täydennystä. Myöskin viittaukset verotusjärjestelmiin. Omassa esityksessäni tunnisin sen, että kun puhutaan tai ollaan tilanteessa, että yhtenäisvaluutta on käytössä, on mahdotonta ajatella, että eläkejärjestelmät, verotusjärjestelmät niin kovasti poikkeavat toisistaan. Jos 27 maassa verotus ja eläkejärjestelmät ovat hyvin erilaiset, niin tilanne on ongelmallinen ja varsinkin kriisiaikoina törmätään siihen, miten suuri heikkous tämä on, jos esimerkiksi jokin jäsenmaa ei pysty takaamaan samanlaisia eläkemaksuja kansalaisilleen kuin mikä vastaisi suurin piirtein keskiarvoa Euroopassa. Ja toisaalta verotuksellisesti, jos on kova verotuksen taso, niin maan on hankala edetä ja nämä verotuskysymykset myöskin ovat erittäin tärkeä ongelmallinen asia. Tietysti voidaan miettiä, miten tätä tekstiä olisi mahdollista nykyisestä parantaa. Olisiko mahdollista ottaa mukaan viittauksia, jotka eivät suoraan ja pelkästään liity pk yrityksiin. Itse tähän viimeiseen kappaleeseen ja halusin huomioida tässä puheenjohtajan ehdotuksen viimeisen kappaleeseen otin mukaan pienen viittauksen kansainvälisiin sopimuksiin ja siihen, että niissä tulisi huomioida symmetria, jossa huomioidaan myös sosiaaliset aspektit. Ja jos vain mahdollista, meidän tulisi tukea sosiaalista kehitystä, sellaista valkkakehitystä, jossa tuetaan työntekijöiden oikeuksia, myös silloin kun kauppaa käydään rajat ylittävästi. Eli jos me vaadimme tiettyjä sosiaaliturvamenettelyjä eh, itseltämme, mutta sitten käymme kuitenkin kauppaa myös sellaisten maiden kanssa, joissa me näitä standardeja noudattaa, niin se on hieman outoa. Ja kun puhutaan kilpailukykyistä palkoista, se ei tarkoita sitä, että palkat olivat alhaiset, maksoin tai maksoin, vaan tätä sanaa mm, käytetään. Eh, Fiatin pääjohtajakin on tätä käyttänyt. Eh, eli sellaista palkkaa, joka riittää hyvään elämään, elinkustannuksiin. jotta työntekijä kokee saavansa riittävän korvauksen työstään ja pystyy palkkansa avulla myöskin toimimaan kuluttajana. Niin, Ja sitten vielä tarkistuksista, niitä voitte jättää huomiseen kello 18 mennessä. Kiitos. Merci nous avoir No niin. Kiitos tästä ja kuluttajien viittaamisesta myös. Kiitos siitä, että selostitte tarkemmin tätä asiaa päivämäärästä tarkistuksille. Sehän on juuri tuo 26. tammikuuta kello 18 asti. Aikataulu on tiukka, mutta kuten tiedätte, niin IMKO-valiokuntaa kovasti haluaa pitää kiinni aikataulusta, jonka pohjalta pääsemme täysistuntoon maaliskuussa. Komissio haluaa nimittäin nopeasti viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja tahtoo meidän pysyvän tässä aikataulussa. Eli siis 26. tammikuuta kello kuuteen mennessä. Ensimmäinen helmikuuta niitä käsitellään ja sitten niistä äänestetään erillisvaliokunnan kokouksessa Strasbourgissa kello 14. Eivät kaikki tykkää lainkaan tästä kellonajasta, mutta näin tämä työ vaan tässä talossa meitä sitoo. Tietysti meillä on sitten kaksi viikkoa aikaa vielä miettiä tätä asiaa ja näin sitten IMPO ottaa huomioon myös meidän ajatuksemme. No niin, sitten siirrymme eteenpäin seuraavaan kohtaan tässä kokonaisuudessa. Kreutzmann tässä käsitellään hallintoa ja kumppanuutta sisä yhtenäismarkkinoilla. Ja me olemme saaneet, ainakin meidän on pitänyt tehdä tehokasta yhteistyötä valiokunnan, IMKO-valiokunnan kanssa. Ja IMKO-valiokunta valiokunnan mielestä tähän monet muutkin valiokunnat ovat kiinnostuneet esittämään näkemyksensä, mutta tässä nyt ei sitten muita ole virallisesti mukana, mutta tämä on ikään kuin tällainen uusi keksintö. Epävirallisesti otetaan tällaisia kumppanuusvaliokuntia myös mukaan tähän työhön. Kreutzmann, olkaapa hyvä. Nyt voitte esitellä tekstin. Kiitoksia puheenjohtaja. Omassa mietinnössäni painotan sitä, että vahva, yhtenäinen ja kilpailukykyinen sisämarkkina toteutuu vain siinä määrin, kuin kansalaisten ja yritysten, eritoten pk-yritysten, onnistuu arjessa konkreettisesti saamaan etuja näistä järjestelyistä. Sitä paitsi viittaan siihen, että hyvä hallintotapa on aivan perustavanlaatuisen tärkeää, että sisämarkkinoiden, jotta sisämarkkinoiden taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet täyttyvät. Työllisyysvaliokunnalle erityisen tärkeää on työntekijöiden ja eläkeläisten vapaa liikkuvuus, sosiaalinen suojelu, sosiaalisen marginalisoinnin estäminen ja e, jatkokoulutus. Nämä ovat perusta kaikille työllistymismahdollisuuksille ja ne ovat myös perusta sille, että Euroopassa saadaan enemmän työllisyyttä. Tukiverkoilla, kuten Solvitilla, on erittäin keskeinen rooli. Ne antavat kansalaisille konkreettista tukea, apua ja neuvoja työllistymismahdollisuuksista toisissa jäsenmaissa ja ongelmissa, julkisten viranomaisten kanssa. Olisi myös erittäin hyvä mahdollisuus työllisyydelle, jos työntekijät Euroopan sisällä voisivat osoittaa enemmän joustavuutta. Tiedän, että se ei ole helppoa. Se riippuu osittain tai johtuu osittain siitä, että kulttuurit ovat erilaisia. Se johtuu kielimuureista mutta eh, esimerkiksi Saksalle näen suuria mahdollisuuksia siinä, että jos nyt Öö, toukokuussa rajat avataan myös Itä-Euroopan puolella oleville jäsenmaille, jotta me saamme aikaan työllisyyttä sellaisissa maissa, joissa kysyntää kyllä riittää, jos ajattelen Saksaa. Meillä on tällä hetkellä, me etsimme jo tuhansia äh, ammattilaisia avoimille työpaikoille ja monissa muissa maissa on sitten taas työllisyysvaikeuksia. Eli jos työntekijät olisivat joustavampia, tätä tilannetta voitaisiin tasoittaa ja siksi tarvitaan tällaisia tukiverkkoja. On myös hyvin tärkeää ottaa mukaan kaikki toimijat eurooppalaiseen päätöksentekoon, kaikki yhteiskunnalliset toimijat, jotta saadaan laaja pohja näille päätöksille. Ei saa syntyä sellaista vaikutelmaa, että EU-politiikkaa tekevät Brysselissä maailmalle vieraat byrokraatit. Euroskept skepsiksen me voimme ylittää vain, jos ihmiset huomaavat, että se mitä me täällä Euroopassa teemme on ihmisille hyödyllistä, tuo heille konkreettista lisäarvoa ja etua ja silloin myös EU-toimielimet saavat lisää hyväksyttävyyttä kansalaisten silmissä. Komissio tekee Komission on tehtävä läheistä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa, erityisesti kun puhutaan oikeudellisista säännöksistä. Vain yhteisellä ponnistuksella EU-oikeus, EU-oikeuden soveltaminen tällä alueella voi onnistua. Työmarkkinaosapuolten osallistuminen on erittäin tärkeää. Meillä on Saksassa erittäin hyviä kokemuksia tästä. Kun rahoituskriisi puhkesi, niin silloin oli ainoastaan työmarkkinajärjestöjen kanssa sovituksi siitä, että työpaikat suojataan ja tämä oli esimerkillinen toimi, joka oli mahdollista vain työmarkkinaosapuolten kanssa yhteistyössä. Ratkaisevaa on, jos me haluamme lisää sosiaalista Eurooppaa, ratkaisevaa on, että sekä yritykset että työmarkkinaosapuolet tuodaan siihen, että he vetävät yhtä köyttä ja mielellään vielä samaan suuntaan me voimme täällä tehdä ihan mitä me haluamme, mutta jos paikan päällä näitä ei sovelleta käytäntöön, niin kaikki on turhaa. Kiitoksia. Merci. Qui souhaite intervenir? Kiitokset. Onko puheenvuoropyyntöjä? Saari. Arvoisa puheenjohtaja, tässä on minusta on hyvä peruste mielipiteelle, koska tässä tunnustetaan sosiaalipartnereiden ja, ja sosiaalisen ulottuvuuden merkitys yleisesti ottaen. Ja tämä, tämä tavoite kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloudesta on erittäin hieno ja tärkeä. Ehkä voitaisiin vielä enemmän tehdä työtä sen eteen, että tämä, aivan niin kuin esittelijä sanoi, Solvit-verkosto on tärkeä, mutta se on erittäin vähän tunnettu pienyritys, pienyrittäjien keskuudessa ja jos me voisimme jollain tavalla lisätä sen tunnettavuutta, tarkoitan komissio ja, ja jäsenvaltiot voisivat tässä tehdä enemmän töitä, mutta tästä tämä on hyvä pohja. Kiitoksia. Madame Morin, puis Madame Castex. Morin, olkaa hyvä. Oui, euh, niin, kiitokset puheenjohtaja. Olen kovasti ilahtunut kuullessani nämä puheenvuorot, koska tämä Kreutzmannin teksti on todellakin loistava työmme pohja. Ja mielestäni tämä Eurooppa tässä täydessä taloudellisessa kriisissä ottaa näitä uusia yhtenäismarkkinoiden ajatuksia mukaan, niin tähän tämä yhteiskunnallinen puoli liittyy tiukasti taloudelliseen kysymykseen. Ja tässä koko tekstissä tuo markkinoiden sosiaalipuoli on linkitetty tähän tekstiin, ja näin vuonna 2012 voidaan saada uusi teksti tästä aikaan. Kiitokset herra Kreutzmannille siis tästä työstä. Mielestäni on hyvin tärkeää pitää kiinni tästä korkeasta työllisyystilanteesta ja sitten taas toisaalta uudistus pitää toteuttaa täysin yhdessä yhteiskunnallisten vuoropuhelukumppaneidemme kanssa ja tätä vuoropuhelua täytyy käydä myös yrityksissä. Ja vielä lopuksi luottamus yhtenäismarkkinoihin taataan julkisella viestinnällä sekä kuluttajien suuntaan että yritysten suuntaan, että tietoa välitetään oikein yhtenäismarkkinoista. Tämä sitten takaa sen, että eurooppalaiset luottavat omaan maan osaansa tässä maapalloistumisen kynnyksellä, jossa Eurooppa usein jää syrjään. Kiitokset siis Kroismanille tästä näiden avainasioiden esiin ottamisesta eurooppalaisten yhteismarkkinoiden mm, otta, mukaan ottamisesta. Ja sitten Kastex, olkaa hyvä. Oui, merci madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni tämä paketti tai sisämarkkinapaketti ilmaisee tahtoa ja on meille tilaisuus tasapainottaa sisämarkkinoita, jotka kuten tiedämme, ja kuten Montin mietintö myös sen määrittelee, on selkeästi epätasapainoinen ja tästä ö, kärsivät nimenomaan sosiaalinen aspekti ja kansalaiset. Eli mehän, meillähän on, mehän olemme käsitelleet kolmea asiakokonaisuutta. Näin meidän minusta meidän pitäisi käydä ne läpi yksi toisensa jälkeen, peräjälkeen, mutta sen lisäksi meidän on myös analysoitava transversaalisesti näitä kolmea lukua tai asiakokonaisuutta. Eli on tärkeää, että miten nämä yksinkertaistamiset ja parannukset ovat keskenään tasapainossa ja miten sosiaalisen puolen edistysaskeleet niitä osaltaan edistävät. Tarvitsemme koordinaatiota ja konvergenssia esimerkiksi yritysrekistereistä ja kaupparekistereistä ja meidän täytyy myös samaan aikaan tarkistusten avulla meidän täytyy myös edistää työntekijöiden oikeuksia, kuten täällä sanottiinkin. Esimerkiksi eurooppalaiset yritysneuvostot ovat tärkeä työkalu tässä ja meidän täytyy ala alalta käydä läpi tilanne ja taata se, että sektorien välinen dialogi ja yritysneuvostojen toiminta joka alalla toimii silloin, kun uudistuksia tehdään. Ja nämä, näiden ehdotusten täytyy olla myös suhteessa toisiinsa, ne on tasapainotettava suhteensa toisiinsa, koska muuten tässä on sellainen riski, että kun me sitten, että kun me tutkimme näitä ehdotuksia yksitellen ja peräjälkeen, voi syntyä uudenlaisia epätasapainotilanteita. Eli olisi tärkeää, että saisimme kokonaisuuden tasapainoiseksi ja erityisesti ne sosiaaliset seikat, joista kansalaiset eniten hyötyvät, ne eivät saa olla pelkkiä vihreitä kirjoja ja ähm, kuulemisia, äh, vaan myös konkreettisempia toimia. Eivätkä nämä ehdotukset saa olla irrallisia, vaan niiden täyt, ne täytyy kytkeä toisiinsa niin, että komissiokin tutkii tätä asiaa sitten kokonaisuutena. Tämä koskee esimerkiksi energiaa, jonka, jossa on tehty ehdotuksia esimerkiksi energiaverotuksesta ja energiavero-ohjelmasta. Ja meidän on nyt saatava kansalaisten puolelta ja kansalaisia varten sellaisia ehdotuksia, jotka koskevat myös energiainfrastruktuuria ja tätä, näitä sisämarkkinoita, energian sisämarkkinoita, joita täällä ehdotetaan. Sitä täytyy täydentää ehdotuksilla, jotka takaavat sosiaalisen aspektin toteutumisen ja esimerkiksi energian julkiset hankinnat ja julkiset investoinnit ja niin edespäin. Kun puhutaan korkean tason ryhmästä, joka on yritysten palveluksessa, niin mielestäni ehdotus, tämä on siis ehdotus yhdeksän, minun mielestäni rinnakkain tämän kanssa meidän täytyy vaatia korkean tason ryhmiä myös yleishyödyllisten palvelujen suhteen. Mielestäni meidän tämä täytyy ottaa mukaan myös tähän mietintöön. Näiden muotojen on oltava symmetrisiä ehdotusten on oltava symmetrisiä keskenään ja niin myös säännösten. Mitä tulee julkisiin palveluihin tai yleishyödyllisiin palveluihin, niin ensimmäinen ehdotus, ehdotus 25, joka koskee tätä sektoria, on pelkkä tiedonanto. Tässä meidän täytyy tehdä ehdotuksia toimintaohjelma. Mielestäni parlamentin täytyy pystyä tuottamaan tällaisia ehdotuksia, joissa sanotaan, mihin suuntaan näitä asioita täytyy kehittää. Ja mitä tulee sitten hallintopuoleen, eh, niin puheenjohtaja ei käyttänyt mikrofonia, mutta ilmeisesti tässä oli joku väärinkäsitys. Mitä tulee hallintoon, niin jotkut omista ehdotuksista, niin esimerkiksi tämä yleishyödyllisten sosiaalisten palvelujen korkean tason ryhmä, eurooppalaiset yritysneuvostot ja määräyksiä, jotka koskevat sektorien välistä dialogia koskien uudelleenjärjestelyjä ja investointeja tämän, ja myös valvonta komiteat ovat tärkeitä energiasektorilla, kuten myös Euroopan laajuisen liikenteen alalla. Onko tähän vielä muuta sanottavaa? Tähän kokonaisuuteen sisämarkkinoista ilmeisesti ei, joten minä esittäisin itse muutaman huomion tähän. Ensiksi tietysti kiitän Groismania tästä esittelystä. Komission ehdotuksessa on hyvin merkittäviä ajatuksia meidän kannaltamme. Toisaalta ehkä olen nyt väärin tätä asiakirjaa vähän huolimattomasti katsonut, mutta jos sisämarkkinoita hallinnoidaan oikein, niin tarvitaan sellaista lainsäädäntöä, joka erilaisia oikeudellisia järjestelmiä ja niiden välisiä eroja kunnioittaa. Näin sisämarkkinoiden lainsäädäntö ei voi ainoastaan johtaa siihen, että olisi suuria monikansallisia yrityksiä kolmansista valtioista tänne tunkemassa. Ja näin tuo yhteis- sosiaalinen talous unionin sisällä voisi toteutua. Ja sen pitäisi sitten toimia kilpailukykyisesti lainsäädännön sisällä komission ajatuksissa. Tämä on todellinen huolenaihe tekstissä ja myös meidän valiokuntamme tavoitteissa ja koko unionipolitiikassa työllisyyskysymyksissä. Ja sitten tästä ehdotuksesta 47 sisämarkkinoiden sääntöjen noudattamisesta. Mielestäni tämä on aivan paljon laajalti kaikkien jakama näkemys. Ja sitten toisaalta, kuten sanoimmekin, silloin kun neuvoteltiin tuota puitesopimusta kautemme alussa, niin miten komissio aikoo tämän rikkomismenettelyn käynnistää tuomioistuimissa sosiaaliasioissa, kun ei lakia ole noudatettu. Tämä on hyvin merkittävä asia ja siihen on ehdottomasti meidän uudelleen puututtava. On hyvinkin hämmästyttävää nyt katsoa näitä tuomioistuimeen vietäviä kanteita lainsäädännön noudattamatta jättämisestä sosiaaliasioissa aika vähän näitä kanteita sinne sitten on tullut ja sitä ei kovin paljon komissio edes seuraile. No sitten vielä tästä yhteiskunnallisesta vuoropuhelusta. On yllättävää, kun tutkailen tätä ehdotuksen yhteenvetoa siitä, että kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävä vuoropuhelu tulee ensimmäiseksi. No, minä tietysti tuen ty- täysin vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa ja olen siitä todella ilahtunut ja kansalaisjärjestöjen mainitsemisessa tästä luettelosta ja myös alueellisista yhteisöistä mukaan, niiden mukaan ottamisesta kuitenkin. Mielestäni työmaailmassa nimenomaan yh, yhteiskun, siis ähm, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on kaikista tärkein. Ja sen takia minä toivoisinkin, että tätä tasapainotettaisiin vähän ja tässä toimittaisiin nyt oikeassa järjestyksessä. Eli tässä tietysti nähdään, että tämä äh, järjestys on täysin käänteinen, koska tässä puhutaan kuluttajista ja sitten kansallisjärjestöistä ja sitten vasta ammattijärjestöistä. Ja mielestäni niitä pitäisi täysin kääntää toisinpäin. Eh, jotta tämä vastaisi tässä kontekstissa tilannetta. No, nämä varmaan riittävät tähän kasteksille. Sen enempää en sano, koska me saamme puhua tästä myöhemminkin. Nyt annankin puheenvuoron Kreutzmannille. Voitte vetää yhteen keskustelua. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää rakentavista kommenteista se osoittaa mielestäni, että olemme menossa hyvään suuntaan. Voin yhtyä sen, mitä todettiin, että ei tunneta riittävän hyvin. Ja sisämarkkinavaliokunnassa nyt pyritään tätä asiaa eteenpäin viemään. Jäsenmaissahan asiat on hoidettu eri tavoin. Joissain tämä soit on hyvin hyödynnetty, mutta ei kaikissa. Ja varmaankaan ei sellaisia me tarvitaan, jotka eivät ole eh, tunnettuja, joita ei voida hyödyntää. Hyvä sosiaalinen vuoropuhelu, puheenjohtaja. Tässähän puhutaan sisämarkkinoista ja kuluttajasuojasta. Ja tilannetta tarkastellaan työllisyysvaliokunnassa ehkä hieman eri kantilta. Kun sosiaalista vuoropuolesta puhutaan, niin meillä on tietynlainen päätösmenettely Saksassa. Tämä tietysti kansallinenkin kysymys ja voitaisiin tarkastella sitä, voivatko jäsenmaat ja haluavatko jäsenmaat yhteismenettelyä päätöksentekoon. Meidän vuoropuhelumme on vahvaa, mutta rakenteissa on eroja ja Lissabonin sopimus tuo mukanaan myöskin rajoitteita sosiaaliset kysymykset liittyvät jäsenmaiden toimivaltuuksiin. Tässä on pahoiteltukin monia seikkoja nähty puutteiksi. Se, että jäsenmaat eivät voi kaikkia asioita hoitaa, jotka eivät tätä halua. Toteamme, että sosiaalista vuoropuhelua tulee vahvistaa, mutta se voi olla käytännössä hankalaa. Ja siksi tällaista epätasa-arvoa yksittäisen jäsenmaissa saattaa olla. Mutta siis vahvempi yhteispäätösmenettely eh, suurissa yrityksissä, kaivosteollisuudessa tällöin tarvitaan kumppanuuksia ja se on tärkeäksi osoittautunut. Ilman tällaisia kumppanuuksia esimerkiksi Saksassa ei olisi päästy eh, sosiaalisen vakauteen, lakkoja olisi enemmän ja tällä olisi ollut vaikutusta myös taloudelliseen kehitykseen. Sosiaalinen vuoropuhelu on siis tärkeä avain sana. Siihen voidaan kannustaa, mutta selvää on, että jäsenmaiden tukea tarvitaan, jotta myös käytännössä asiat toteutuvat siten kuin täällä toivomme. Merci. Euh. Kiitoksia. Niin, jos uskaltaisin sanoa, niin me jatkamme samaan samalla aikataululla, eli sama rangaistus teillekin kuin äskeisellekin Valdassaarille. Ja näin sitten tarkistukset 26. tammikuuta kello 6 mennessä. Ja sitten kolmas kokonaisuus, osa tässä kokonaisuudessa. Ja annan puheenvuoron Jaakon saarelle yhtenäismarkkinoista eurooppalaisille. Tähän kasteksilla oli paljon sanottavaa, yleisistä julkisista palveluista. Nyt Jaakonsaari. Joo, kiitoksia virheellisesti kun ranskan kielen opintoni oli, ovat vasta alussa ja en ehtinyt oikein lukea tätä esityslistaa, niin esittelin jo tuossa aikaisemmin tätäkin, mutta ja sen takia nyt vähän lyhyemmin, eh, lyhyemmin tätä mm, kohtaa sisämarkkinat eurooppalaisia varten ja pidän tätä erittäin tärkeänä, kuten aikaisemmin sanoin, niin eurooppalaisessa keskustelussa olisi hyvä laajentaa sisämarkkinoiden käsitettä niin, että ihmisille automaattisesti tulisi käsitys siitä, että siinä on kysymys myös kuluttajasuojasta, koulutuksesta, matkustamisesta ja kaikista ihmisille erittäin läheisistä asioista. Ja sen takia, kun tämä sisämarkkinat eurooppalaisia varten on niin tärkeä niin äh, tunnen vähän pettymystä tähän mm, äh, komission esityksien ja erityisesti sen takia, että tämä sisältää niin vähän äh, lainsäädäntöehdotuksia, erityisesti tästä Services of General Economic Interest. Tämä on mm, vähän pettymys, koska tässä luvataan vain mm, tiedonantoa ja sarjaa toimenpiteitä, mutta ei ole viittauksia lainsäädäntöehdotuksiin juuri lainkaan. Ja pettymystä aiheutti myös se, että tämä social, Services of Social General Interest, niin tämä on käsitelty vähän pintapuolisesti ja pitäisi paljon tarkemmin määritellä Euroopan unionin tasolla. Aikaisemmin jo mainitsin tästä sosiaalilausekkeesta ja perusoikeuskirjasta ja me odotamme sitä, että saataisiin laaja yhteisymmärrys sille, että sitova sosiaalilauseke kaikessa merkittävässä sisämarkkinoiden lainsäädännössä tulisi realisoida, ei vain niin kuin komissioesityksessä sanotaan, että suoritetaan syvällistä analyysiä sosiaalista vaikutuksista kaikessa ehdotetussa lainsäädännössä. Ja tätä pidämme tärkeänä. Täällä on sitten, tässä puhutaan eläkkeistä ja me tiedämme kaikki, että eläkkeet ovat ähm, jäsenvaltioiden äh, kompetenssissa ja eri maissa on hyvin, hyvin erilaisia eläkejärjestelmiä. Äh, tässä on hyvä, hyvä että korostetaan ähm, eläkejärjestelmän kestävyyttä ja, ja äh, oma poliittinen ryhmäni tukee sitä, että eläke systeemi olisi ensi, ykköspilarin asioita, ja tätä ei saa vaarantaa eikä pistää minkään paineen alle. Niin kauan kuin tämä ykköspilari on, toimii hyvin, niin tämän, tämän pitäisi olla meidän myös prioriteetti. Tuossa aikaisemmin jo korosti voimakkaasti sitä, että kun otsakkeena on tämä sisämarkkinat eurooppalaisia varten, niin silloin tämä ammattipätevyysdirektiivi on erittäin tärkeä. Ja mä luulen, että tästä kehittämällä ja konkretisoimalla ja saamalla tästä uusi direktiivi ensi vuonna jo, niin, niin tämä voisi olla sisämarkkinoille ihan semmoinen ratkaisevan tärkeä asia kansalaisnäkökulmasta. Ja myös tämä ammattipätevyyskortti, ammattikortti, se saa uuden ulottuvuuden juuri siitä, että mm, se voisi olla erittäin yksinkertainen ja hyvä väline nimenomaan taistelussa harmaata taloutta vastaan, kun me tiedämme, että esimerkiksi tällä hetkellä peräti 20 prosenttia Euroopan rakennusteollisuudesta on harmaan talouden piirissä. Tämä on erittäin tärkeää. Tässä oli muutamia havaintoja sen lisäksi, mitä tuossa aikaisemmin jo vähän väärässä kohdassa kerroin. Kiitoksia. Ja tässäkin asiassa on sitten ähm, tarkistusten jättämisaika 26. tammikuuta. Kiitoksia. Euh, qui demande à intervenir haluaa Madame Castex, vous voulez redire ce que vous avez dit tout à l'heure Castex, aiotteko toistaa saman, minkä sanoitte? <laughs> Tuskin minun täytyy nyt enää ryhtyä tässä toistamaan sitä. Kaikki varmaankin nyt ovat sitten osanneet jo erotella minun ajatukseni ja laittaa ne omiin lokeroihinsa. Kiitos. Niin, meillä on ongelmia tämän luonnoksen kanssa, koska sisältää monia vaatimuksia, jotka äh, sikäli olisivat hyviä, että ne olisivat yysiä äh, työpaikkoja, mutta meidän mielestämme lainsäädännölliset toimet, kun puhutaan palveluista, äh, yleishyödyllisistä palveluista, niin suhtaudumme vähän epäilevästi, koska eri maissa asiat hoidetaan eri tavoin meidän on muistettava se, että rakenteemme ovat varsin erilaiset näissä kysymyksissä. Emmekä voi esittää yhtenäistämistä ja jätäisin varsin alhaiselle tasolle, jos joissain maissa työntekijöiden suojelu on korkealla tasolla ja sitten pyritään yhtenäistämismenettelyyn, niin vaarana on se, että suojan taso huononee. Tavoitteenahan tulisi olla pikemminkin se, että jos puutteita on työpaikkojen suojelussa, niin tilannetta parannettaisiin ja ihan keskitetysti sitten pyrittäisiin tällöin toimiin. Voimme yhtyä siihen, mitä komission esittänyt Eli että tarvitaan selvät rahoitusmääräykset, niiden tulee olla riittävän hyvät ja kaikkien saatavilla. Komission esittämä toolbox jolla ratkaistaisiin käytännön ongelmia rahoitukseen liittyen ja mm, tarjouskilpailu- ja hallinnointitoimiin liittyen tuntuu lupaavalta. Tässä varsin merkittävää on myöskin infrastruktuurikehitys, kun puhutaan suurista verkkorakenteista, esimerkiksi liikenne, energia ja sähköinen viestintä. Ja tässä komission ehdotus radiotaajuusesitykset eh, tuntuu mielenkiintoiselta ja tämä 100 mm, megahertsin taajuus on mielenkiintoinen, koska se mahdollistaisi laajakaistan monilla alueilla ja tällöin eh, laajakaista saataisiin laajempaan käyttöön. Sehän on tärkeää, koska varsinkin maaseutualueilla Euroopan sisällä tämä olisi suuri edistysaskel olisi hyvä, jos nopea laajakasta yhteys näillekin alueille saataisiin. Tämä toisi mukana myös työpaikkoja ja tarjoaisi työpaikkamahdollisuuksia pk-yrityksille ja myös työntekijöille, koska tällöin kaikkien ei tarvitsisi lähteä taajamiin töihin, vaan olisi mahdollista myös maaseutu- ja syrjäseudulla töitä jatkaa ja internetin nopeat yhteydet olisi tässä tärkeä saavutus ja horisontaalinen sosiaalinen lauseke on tärkeä. Sosiaalista perusoikeuksista on kiinni pidettävä. Siihen on kiinnittävä huomiota, kun puhutaan liittymisestä eu ja tällaista lauseketta tarvitaan. Ja komission ehdotus myöskin eh, seurantavaikutuksista. Eh, tämä tuntuu ihan tervetulolta ehdotukselta mutta en tiedä, eh, onko mahdollista, että näitä työkysymyksiä äh, tuomioistuimessa tietyssä kamarissa tarkastellaan. On huomioitava tietysti ihmisten toiveet ja tarpeet ja sosiaaliset kysymykset myöskin esimerkiksi tämä valmiusaika juttu, se minkälaisen Eh, ratkaisun se sai tuomioistuimessa. Se on muistettava, mutta tarvitaan riittävän kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tarvitaan uudelleen järjestelymekanismeja, jotka ovat riittävän järkeviä ja työmarkkinaosapuolen tulee riittävästi luottaa ja sosiaalista kumppanuutta painotan siksi, koska työmarkkinaosapuolet tietävät, eh, mitä ihmiset tarvitsevat työpaikoillaan. Aluetasolla tiedetään, mitkä ovat ongelmia ja miten ne voidaan hoitaa. Olisi suuri virhe, jos ajateltaisiin, että kaikki voidaan hoitaa kaukaa Euroopasta. On tärkeää, että silloin, jos ongelmia ilmenee, niin silloin asioihin puututaan. Ja sitten tämä ammatillinen todistus, se olisi tietysti hyvä asia. Se olisi ihan käytännön toimi ja mahdollistaisi työntekijöiden liikkuvuuden. Mielestäni on kuitenkin hieman ennenaikaista puhua nyt jo vähimmäisvaatimuksista, kun puhutaan ähm, tämän tyyppisen kortin käytöstä. Voisi olla hyvä, että työmarkkinosapuolet tarkastelisivat tätä asiaa lähemmin, ähm, katsottaisiin millä tavalla tämä kortti kannattaisi hyödyntää, jos siitä hyvin toimiva väline halutaan aikaan saada. Ja vastuunkanto on tärkeä kysymys. Kaiken kaikkiaan tässä on paljon hyviä ehdotuksia tehty, mutta komission sitovat uudet ehdotukset yrityksille ehkä menevät liian pitkälle, puuttuvat oikeuksin liikaan. liikaa. Tietysti hyvä olisi, jos johtotehtäviin saataisiin enemmän naisia. Saksassakin tämä asia on tapetilla ollut, mutta ei nyt liikaa paineita tulisi kuitenkaan asettaa, koska välttämättä ei ole naisillekaan hyväksi, jos tällaisia pakottavia toimia esitetään. Monesti naiset hallinnossa ovat parempia ja johtotehtävissä parempia ja joustavampia kuin miehet, mutta mielestäni mitään määrääviä sääntöjä tähän liittyen ei tulisi kuitenkaan esittää, vaan tiettyjä paineita asettamalla toivottavasti päästäisiin toivottuihin lopputuloksiin. Kiitos. Kiitokset. Onko muuta? Puheenjohtaja nyt mikrofonia päällä. Niin, siis kiitokset nyt Jaakonsaarelle. Kastex äh, ottikin esille tästä 27 energiainfrastruktuureista. Tämä asia on minun mielestäni transversaalinen, koska siitä voidaan käsitellä myös ehdotuksen 40 rinnalla jossa puhutaan peruspankkipalveluista. Minun mielestäni tämä kysymys on kokonaisenergiakysymys ja näin. Niin, minä olen käynyt keskustelua tästä asiasta myös eilen. Energiaverotuksen käyttäminen määrittyy tällaisena uusien energiavarojen etsimisenä, mutta ei se rajoitu siihen, vaan tässä täytyy myös miettiä näitä jakelustrategioita. Ja tässä täytyy myös pyrkiä ratka- ähm, äh, korjaamaan nämä markkinasuuntaukset. Onko näin sitten verotuksella pystytty toimimaan aikaisemmin? Eli tässä täytyy miettiä juuri julkisten varojen saamista ja keräämistä ja pyrkiä jakamaan sen pohjalta sitten tämä uudelleen jakaminen erityisesti nyt, kun puhumme tästä asiasta kriisin jälkeen. Ja meidän täytyy miettiä tätä ongelmaa, joka tietysti aikaisemminkin on olemassa, mutta nyt kriisin yhteydessä on tullut entistä huomattavaksi, huomattavammaksi. Ja meistä kaikki, me kaikki haluamme osallistua ja sitoutua tähän energiakysymysstrategiaan ja miettiä myös tätä, uud- tätä jakeluperustetta. Emme saa siis kääntää selkäämme näille sosiaaliasioille nyt energiasta sen verran, että meidän täytyisi nyt sitten tukea tätä siirtymää vähempään energian käyttöön kannustimin tärkeissä osissa, kuten vaatimattomissa kodeissa, joissa nämä lämmitys- ja liikennekulut ovat huomattavan suuret osat menoista. No sitten minua vielä huolestuttaa, riippumatta siitä mitä jo ehdimme kuulla tästä äsken, äsken komission työstä eurooppalaisesta työstä julkisissa julkisissa palveluissa, valtion palveluissa, on kyse sitten oikeuspalveluista tai poliisista tai niin poispäin. Ja sitten erityisesti mietin tässä liikennepalveluita. Niistä puhutaan, ja kun me esimerkiksi käsittelimme tätä tuolla KRIS-valiokunnassa, siellä minäkin käsittelin tätä asiaa omassa lausunnossani, täytyykö meidän nyt tällä vuosituhannella nyt miettiä tarkemmin tätä liikennepuolta ja miettiä sitä, miten kuluttajat paremmin pääsevät näihin julkisiin palveluihin käsiksi. Eli totta kai me tarvitsemme sellaisia perusrakenteita, joiden pohjalta sitten nyt ehkä ihan Vladivostokia tavoitella, mutta mietitään edes Tallinnaa tai Lissabonia ja eurooppalaisia kuluttajia siinä mielessä, että he, ne, he pystyvät käyttämään näitä perusrakenteita ja voivat näin nauttia julkisista palveluista, esimerkiksi rautateistä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy huomioida nämä indi, kaikki indikaattorit ja hintaindikaattorit, esimerkiksi TALIS, kun otettiin käyttöön, niin siitä tietysti saatiin esimerkiksi monia etuja Ranskan kansalaisille – mutta niitä ei sit, aikaisemmin rautateillä oli tällaisia etuja, mutta taliksessa niitä etuja ei voi sitten käyttää, koska se kuuluu muille muulle yritykselle kuin julkisen palvelunhallinnan piiriin. Eli tässä on myös tällaiset eh, kuluttajien palveluihin pääsyehdot esimerkiksi. Siitä on kyse sitten eh, todella kansallisesta palvelusta vai toisesta jostakin muuten järjestetystä palvelusta, mutta kuitenkin täytyisi taata kaikille kuluttajille mahdollisuus päästä samojen palvelujen piiriin. Sitten 29 meidän Jaakonsaari on selvästi löytänyt tässä oikean asian, eli tässä olemme, olen samaa mieltä, eli meidän täytyy vaatia komissiota käyttämään artikla 9, eli ja, ja olen huomannut, että tässä komissio kyllä aikookin tehdä tällaisen sisämarkkinoita koskevan sosiaalipuolen arvioinnin, mutta tämä täytyisi nyt käydä kaikessa lainsäädännössä läpi selvästi. Tämähän, tähänkin oma teksti pohjautuu, eli tämä on kaikessa lain, komission lainsäädännössä, jota se on, on suoltanut, niin täytyisi miettiä sitä, mikä on artiklan 9 vaikutus niiden sisällä. Eli tätä täytyisi varmasti pyytää sihteeristöltäkin, mutta näin pitäisi toimia komission suuntaan. Sitten ehdotuksesta 30. Tässä tämä ikuisuuskeskustelu kyseessä komission kanssa, eli pitäisi vain parantaa tuota direktiiviä työntekijöiden lähettämisestä. Tässähän on poliittinen keskustelu myös täällä talossa käynnissä, mutta meidän täytyy kuitenkin tämä asia ottaa uudelleen käsitteille, koska osa meistä on sitä mieltä, että meidän mielestämme direktiiviä on uudelleen käytävä läpi ja parannettava tämän täytäntöönpanoa, ei, mutta ei tyydyttävä vain siihen, vaan käydä tuota koko teksti uudelleen läpi. Ja sitten tuo 32 ja sitten teollisuuden uudelleenrakentelun ennakoiminen. ennakoiminen minä kiinnittäisin työtä tuohon, huomiota tuohon irene ryhmän työhön ja jo näihin sääntöihin ja ohjeisiin, suuntaviivoihin uudelleenrakentelussa, teollisu- teollisuudessa. Ja me voisimme todella käyttää sitä pohjanamme tässä työssämme ja tietysti myös ottaa Kreutzmannin ajatukset huomioon ja korostaa sitä haastetta, jonka hän otti esille teollisuuden uudelleenjärjestelyssä ja, ja sitten tuossa työmarkkinavuoropuhelussa. Ja vielä sitten yksi ajatus 38. ja se liittyy yritysten hallintaan tässä minä uskoisin, että meidän olisi toimittava vähän täsmällisemmin, kun puhumme näistä palkkakysymyksistä ja palkkamahdollisuuksista ja, ja tulojen muokkaamisesta minä olen käynyt keskustelua komission jäsenen kanssa ja minusta vaikuttaa nyt siltä, että tässä kappaleessa siellä haluttaisiin ainoastaan tyytyä tällaiseen sinänsä hyvin seksikäiseen ajatukseen, mutta missä ei käsitellä varsinaisesti tätä hallinnollista kysymystä esimerkiksi naiskiiten kiintiöistä ja niin poispäin. Tässä yritetään nyt sitten vain tyytyä tähän yrityshallintoon tällä tavalla puhumatta sen enempää esimerkiksi muista asioista. Ei tässä puhutaan ainoastaan osakkeenomistajien ja palkansaajien eduista, mutta ei mistään muusta. No eiköhän tämä riitä, e, Jaakonsaari tässä vain omat ajatukseni ja nyt annan puheenvuoron sinulle. Voit vetää keskustelun yhteen. Joo, kiitoksia oikein paljon hyvistä havainnoista ja uskon, että näiden havaintojen pohjalta sitten voidaan vielä muotoilla tätä kohtaa syvällisemmäksi ja tärkeämmäksi. Tuota, haluaisin kiinnittää huomiota kuitenkin siihen varovaisuuteen, mitä täällä esiintyy uutta lainsäädäntöä kohtaan. Se on, ymmärrän sen hyvin, mutta toisaalta on niin, että poliitikot, me kaikki eh, siirrämme kyllä oman vastuumme sitten juristeille, jos emme halua olla tarpeeksi kirkkaita ja selkeitä ja vaativia, mitä tulee Eurooppa-tasoiseen lainsäädäntöön. Ja meillähän on esimerkiksi jo ollut tapauksia, niin kuin Ruotsissa tämä Laval-tapaus, jossa, jossa todellakin oikeusistuimet tekivät politiikkaa. Ja, ja minusta vaihtoehtona pitää olla joko niin, että me hyväksymme sen realiteetin, että Eurooppa-tasoinen lainsäädäntö pitää olla selkeää ja selvää, tai sitten Euroopan tuomioistuimeen pitää perustaa erityinen ö, kamari, erityinen osasto, joka ymmärtää sosiaalipoliittisia ja työelämän kysymyksiä, koska muuten, muuten tämä pääotsikko sisämarkkinat eurooppalaisia varten, niin, niin se ei toteudu, koska nyt on kysymys juuri siitä, että luottavatko ihmiset siihen lainsäädäntöön ja regulaatioon, mitä Euroopan tasolla tehdään. Tämä, todellakin tämä kohta sisämarkkinat eurooppalaisia varten käsittää koko elämän, jos näin voi sanoa. Ja sen takia se niin kuin peruslähtökohta tälle mietinnölle pitää olla myös juuri tämä niin kuin ihmisten näkökulma ja, ja sitä kautta löytää uusia ulottuvuuksia myös työmarkkinoiden toimintaan ja sisämarkkinoihin näin yleensä. Tässä on vielä paljon, paljon purtavaa ja pohdiskeltavaa, mutta kiitoksia näistä mielipiteistä. Merci beaucoup. Là aussi, euh, Kiitokset. Niin, tässä myös aikataulu on IMKON kanssa sovittu, eli tarkistukset 26. päivää tammikuuta mennessä, kello kuuteen mennessä illalla. Ja nyt sitten tuleekin toinen kokonaisuus käsiteltäväksi tästä taloushallinnon puolesta kysymyksestä. Ja siinä on kuusi tekstiä käsiteltävänä tuon talousasiainvaliokunnan kanssa. Ja meillä on tähän kaksi esittelijää. ehdotan, että kävisimme yhteiskeskustelua näistä asioista. Kasa on kolmeen ensimmäiseen tekstiin esittelijänä. Hän ei ole täällä valitettavasti nyt paikalla, mutta Esaja esittelee hänen puolestaan tätä asiaa. Ja nyt sitten annankin näistä kolmesta kokonaisuudesta puheenvuoron. Eli tässä nyt ensiksi on tuon asetuksen muokkaaminen, kun halutaan näitä menettelytapoja yksinkertaistaa ja äh, alijäämä äh, kysymyksissä ja sitten jäsenvaltioiden talousarviopuitteisto ja sitten vielä tuo valvonta euroalueella. Nyt annan puheenvuoron sinulle ja sen jälkeen minä itse esittelenkin nämä kolme muuta. Ole hyvä. Thank you, Mrs. Chair. And first of all, David wanted to apologize. Kiitoksia puheenjohtaja haluan ensin esittelijän puolesta pyytää anteeksi, miksi hän ei voi olla täällä. Se johtuu siitä, että puhemies Pusek on Maltalla vierailulla ja siksi kaikki maltalaiset mepit ovat siellä. Minä luen nyt herra Kasasin tekstin. Esiksi olen hyvin iloinen siitä, että voin ilmoittaa teille, että kummatkin esittelijät ovat päätyneet yhteiseen kantaan ja koordinoineet tätä työtä siten, että on voitu varmistaa, että nämä asiakirjat ovat synkassa. Meidän painopisteemme on ollut seuraava. Olemme halunneet varmistua siitä, että budjettivalvonta on aina EU-päämäärille alisteita, alisteista, esimerkiksi korkealle työllisyydelle, sosiaaliselle suojelusjärjestelmälle ja taistelulle marginaalisuutta, syrjäytymistä vastaan. Toiseksi, koska sosiaaliset kysymykset ovat keskeisiä budjettikurisäännöissä, tämä on pantava merkille. Kolmanneksi, Euroopan unionin sosiaaliset ja työllisyystavoitteet pitkällä tähtäimellä ovat keskeisessä asemassa, kun budjettirahoja jaetaan. Neljänneksi Euroopan parlamentin rooli on vahvistettava Euroopan tasoisessa hallinnossa. Päämäärät, jotka juuri mainitsin, mainitsin ovat sellaisia, jotka tulevat esiin kolmessa asiakirjassa jatkuvasti. Haluan vain lyhyesti nostaa esiin kolme keskeisintä seikkaa näistä – kolmesta asiakirjakokonaisuudesta. Ensinnäkin liian suuri vaje ja sen aiheuttamat menettelyt. Komission paperissa ei ole tarpeeksi viittauksia sosiaaliseen aspektiin. Pitkän tähtäimen taloudelliset kysymykset käsitellään, mutta kokonaispäämäärässä nämä eivät ole tarpeeksi keskeisellä sijalla. Työpaikkojen luominen vakauden ja kasvun perustana niitä on vahvist, sitä on vahvistettava. Kun liian suuren vajeen menettelyihin ryhdytään, täytyy painottaa rakenteellisia uudistuksia, jotka johtavat parempaan talouteen ja parempaan työllisyyteen, näihin EUn, näiden EU-tavoitteiden toteutumiseen. Toinen asiakirja, budjettikehysten tärkeys. Tärkein lisäys tähän asiakirjaan on se, että budjettikehyksessä täytyisi ottaa huolioon, huolion sosiaalisten suojelujärjestelmien kestävyys, terveydenhuoltojärjestelmien ja eläkejärjestelmien kestävyys. Ja kolmanneksi budjettivalvonnan vahvistaminen euroalueella. Budjettivalvonnan kontekstissa kehysten pitäisi matalan suhdanteen aikana helpottaa sosiaalista kohesiota ja työpaikkojen luomista. Komission ehdotuksessa on sanktiojärjestelmä, jonka tavoitteena on vahvistaa ehkäiseviä ja korjaavia talous- ja vakaus, kasvu- ja vakaussopimuksen kohtia. Mielestäni pitäisi myös luoda kannustimia. Tällöin sellaiset jäsenmaat, joissa vaje on liian suuri, pysyisivät kuitenkin likvideinä ja toimivina, mutta ne saisivat myös palkintoja positiivisista ponnistuksistaan. Tähän päättyy lainaukseni. Lopuksi esittelijä toivoo hedelmällistä keskustelua ja monia tarkistuksia näihin mietintöihin. Ja pääviesti on siinä, että meidän on annettava sellainen lausunto talousvaliokunnalle, että meidän täytyisi keskittyä työllisyysalueen kysymyksiin. Kiitoksia. Euh, Paljon kiitoksia Esa ja tästä esittelystä. Kiitos siitä, että niin esittelijän, esittelijä kunnioittaa, esityttelemä kannat myös eh, tarkasti. Niin, Kaasa, teidän kauttanne tässä sanoikin monia asioita ja me olemme tehneet yhteistyön hengessä tätä työtä. Ja Kaasa onkin jo ollut toiminut vastuullisesti tässä työssä, kun hän valiokunnalle tästä asiasta lausuntonsa antoi. No niin, minä haluaisin tehdä teille nyt pienen muutosehdotuksen esityslistaan johdonmukaisuuden vuoksi. Ja nyt alkaisimmekin kohdasta 23, eli siis käsittelisin tätä ensin, tätä kohtaa, missä puhutaan talousarviokäsitysten muutta, valvonnasta samoin kuin talouspolitiikan koordinoinnin valvonnasta näin sitten voitaisiin toimia, koska tämä teksti euh, pyrkii korjaamaan sen, mitä oli näissä täytäntöönpano-ongelmissa vakaussopimuksen tiimoilta. No, minä haluaisin nyt sanoa pari asiaa näistä asioista. Tämä kattaa kaikki ne tekstit, joista, joita teille nyt on ehdotettu, eli koko tämä paketti taloushallinnosta komission esittämässä muodossa pohjautuu oikeudelliseen pohjaan 121 perustamissopimuksissa, joka käsittelee talouspolitiikkojen yhteen koordinointia joka on yleisen, yleisten intressien asia, eli ei pelkästään vain toimielinten, vaan kaikkien. Ja näin minä ehdotankin, että tämä huolenaihe otettaisiin mukaan ja sitten 148 artikla, jossa puhutaan työllisyyspolitiikasta, tulisi tähän mukaan ja näin siis jäsenvaltiot, jotka voisivat toimia oikein myös työllisyyspolitiikassaan. No, tähän, tässä yhteydessä komissio on hyväksynyt meidän ajatuksemme, koska kun me lähdimme liikkeelle tilanteesta, jolloin toisaalta käsiteltiin näitä suuria talousarvion vaatimuksia ja sitten toisaalta näitä suuria työllisyyssuuntaviivoja. Ja tällöin päästiin sitten siihen tilanteeseen, että saimme tällaiset integroidut suuntaviivat näihin, näihin kahteen pilariin pohjautuen ja tämä oli hyvä politiikan sekoitus ja tahtoisin, että samaa rataa jatkaisimme tässäkin yhteydessä, koska muuten tuo Lissabonin sopimus ja sen henki jää kuolleeksi kirjaimeksi tuo, tuo artikla 9 jonka pitäisi kuitenkin tuoda nämä työllisyys- ja sosiaalipolitiikan asiat kaikkiin politiikan aloihin mukaan, ei pelkästään artiklassa 9, 9 takia, vaan meillä on tämä kaksi, kaksi pohjainen oikeusperuste nyt toimia näin, ja näin sitten voimme tehostaa näkemyksiämme. No sitten... talouspolitiikan koordinoinnista, josta Rouva Wortman Kohl on tehnyt oman tekstinsä talousasiain valiokunnassa. Minä olen nyt lisännyt tähän sen ajatuksen, että tämän, tällä alalla täytyisi huomioida se, mitä unioni tekee päätöksiä esimerkiksi 2020 strategiassa. Silloin meillä on olemassa talouspolitiikan välineitä, jotka eivät tapahdu missään abstraktiossa, vaan siinä otetaan huomioon tuo koko unionin tason strategia ja näin 2020 teksti, sehän on tietysti politiikkaa eikä lainsäädännöllistä tekstiä, mutta voimme toivoa, että talouspolitiikka seuraisi sitä ja se, sitä no, hoidettaisiin yhte, yhdessä näiden suurten äh, talouspolitiikan suuntaviivojen kanssa, siis anteeksi tämän strategian kanssa samansuuntaisesti. Ja näin minä myös ehdottaisinkin tässä lähestymistavassa sitä, että unioni välttelisi kaikkea sitä, mikä voi sitten tätä talouspolitiikkaa mais aussi des euh, euh d'excédents. Ja näin sitten äh, voitaisiin näitä näiden syklien näitä syklejä käsitellä oikealla tavalla Euh, no niin, ja nyt. Sitten voisimme ajatella, että korvaisimme tämän käsitteen, jonka komissio on ottanut tämän Borden fiscal policyin pikemminkin efficient fiscal policy, policylla, eli prudent fiscal policy korvattaisiin, koska tämä prudent fiscal policy se on sellainen käsite, jota ei oikeastaan ole vastaa kokonaisuutta, eikä sitä ole missään hyvin tunnetussa talousteoriassa e- mukana, ja sen takia komission on ikään kuin turha nyt ottaa tähän lainsäädäntöön tuollaista käsitettä mukaan. Minun mielestäni unionin talouspolitiikassa täytyisi ottaa huomioon tämä kaksoishaaste toisaalta. Tietysti tuo kriisi sekin tietysti, mutta ilman kriisiäkin täytyy ottaa huomioon tuo väestön kehityksen haaste, samoin kuin kilpailukyky unionin ja maailman muiden valtioiden välillä ja talouspolitiikan täytyisi tietysti viedä, mennä eteenpäin, ei niinkään varovaisesti eikä ujosti, vaan pikemminkin tehokkaasti. No niin, ja sitten ehdotuksista, joita Fortman Kohl on tehnyt omaan ehdotukseensa, jotta itse lainsäädäntö ydintekstiin otettaisiin nämä eurooppalaiset talouden syklit ja minäkin toivoisin näin toimittavan, koska ne vastaavat suoraan meidän ajatuksiamme ja myös näitä työllisyyden suuntaviivoja, joita komissio joista komissio nyt on käsitellyt vähän turhankin vaieten. No tämä tästä ensimmäisestä asiakirjasta. Siihen on olemassa myös tarkistukset teillä paperin versioina silmienne alla. Niitä lienee 62 mutta en nyt tämän pidempään puhe tästä asiasta. Sitten tämä toinen asia, kokonaisuus, jonka minä esittelen myös teille, koskee tätä 24 esityslistalla ja ja sen nimi on sitten sitten makrotalouden epätasapainon ennaltaehkäiseminen ja korjaaminen. Ja sitten Elisa Ferreira hoitaa sitä valiokunnassa. Tämä on hyvin, hyvin merkittävä ajatus, koska toi, ikään kuin tämän sääntelyn pohjalta komissio pyrkii korjaamaan sellaisen puutteen, joka meillä oli alkuperäisessä ehdotuksessa taloushallinnossa ja ottaa tämän tar- nämä makrotaloudelliset epätasapainokysymykset myös mukaan. Ja tämä tässä tekstissä minulla on selviä käsitteellisiä ongelmia. Me esitämme komissiolle sitä, että emme nyt vaan kopioisi tuota vakaus- ja kasvusopimusta, vaan yrittäisimme nyt tuottaa jonkinlaista johdonmukaisuutta määrittelemään vakaus- ja kasvusopimuksen se lukuihin perustuvien indikaattoreiden kautta pikemminkin käymällä keskustelua laadullisesti ohjailemaan todellakin todellisuudessa erilaisia strategioita, joita jäsenvaltiot valitsevat. Minä kylläkin tiedän, että eurooppalaisella talouden ohjauskaudella ja niin poispäin ja määritelmillä kesäku- kesältä ja sitten joka valtion omilla suuntaviivoilla tahdottaisiin ikään kuin yli erityisemmin tutkailla jokaisen jäsenvaltion taloutta lähemmin, mutta minä kuitenkin pelkään, että nämä indikaattorit, nämä, la- nämä määrälliset indikaattorit jäädyttävät ikään kuin koko naisvaltaisen edun ja älyn ja järjen, jota meillä olisi käyttää. Ja nyt minä tietysti iloitsen näistä makrotaloudellisista epätasapainon arviointivälineistä, mutta mietin sitä, että emme sitten ajaudu siinä ansaan esimerkiksi samaan kuin vakaus- ja kasvusopimuksessa. Espanja oli sellainen valtio, joka 2009 joulukuussa, hetkinen, siis joulukuussa 2008, anteeksi, elokuussa 20, 2008 sai tämän Triple siitä, että täyttääkö se vakaus- ja kasvusopimuksen kriteerit, ja se oli sitten tuo Espanja näiden kaikkien kriteerien pohjalta. Tämä kvantitatiivinen tai kriteerien täyttäminen ei kuitenkaan sitten, kuten nyt tiedämme, taannut sitä, että talous olisi ollut kovinkaan vakaa. Ja itse sisällössä sitten näistä indikaattoreista, nehän ovat tässä koko keskustelun ytimessä nämä osoittimet ja siinä on sitten tämä välisestä menettelytapaan liittyvä ongelma ja sisältöongelma. Menettelytavasta minä ottaisin esiin sen ehdotuksen, jossa parlamentin täytyisi puuttua tuo, noihin eri indikaattoreiden määritelmään. Kokemuksesta olemme oppineet, että näitä osoittimia ei voi käyttää iäisesti, kun huomataan yhtäkkiä No ei siis nyt tässä tarvitse tietystikään ryhtyä luomaan uudelleen tuota vakaus- ja kasvusopimustakaan. Jos vakaus- ja kasvusopimus olisi voinut vähän muokkautua, niin ehkä sitäkin olisi voinut käyttää, mutta unohdamme sen nyt kuitenkin tällä erää. Ja näin sitten emme voi antaa tässä aseita ikään kuin komission käteen, mutta parlamenttina meillä on nyt sanamme sanottavana näissä asioissa ja tässä meidän todellakin käyttää tuota mahdollisuuttamme ja osallistua näihin keskusteluihin ytimeen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä indikaattorit niitä täytyy säännöllisesti pystyä käymään uudelleen läpi ja tarkastelemaan, vastaavatko ne tilannetta ja sitten niitä voidaan uudistaa. Ja parlamentilla täytyy olla tulkoon yhteispäätösmenettelyn kautta mahdollisuus sanoa näkemyksensä niiden korjaamisesta. Eli parlamentin täytyy saada olla selvästi mukana tässä työssä. Sitten itse sisällöstä, näiden indikaattoreiden sisällöstä, minä olen ehdottanut teille varsinaista listaa. Selvää luettelua tähän No, Tämä on kyllä hyvin hankalaa, koska Toisaalta minä näen tässä nyt selvän ristiriitan, koska toisaalta sanotaan, että nämä ovat liian määrällisiä eivätkä liittävän laadullisia, mutta sitten kuitenkin ehdotan sel- huomattavaa luettelua näistä indikaattoreista, mutta tämä indikaattoripuoli nyt on hankala ja osoittaa, että me olemme ikään kuin jumissa nyt tässä koko keskustelussa. Mutta minä ehdotan teille nyt tällaista luettelua joka tapauksessa luetteloa, jossa käydään nyt tätä julkises, julkisenkin keskustelun jota käydään julkisessakin tiedotusvälineissä. Joka tapauksessa meidän täytyy muistaa nämä sekä ylijäämä että alijäämä puolet, eli kummassa tilanteessa ollaan, ja näin sitten tarkastella näitä kriteereitä ja myös sitten ottaa tällainen sisä, Euroopan unionin sisäinen epätasapaino-ongelma ja sitten unionin ja ulkopuolen va, siis välinen tasa, epätasapaino. No näistä osoittimista, joita minä nyt ehdottelen teille tähän verotuspuolelle, olenkin ottanut tämän muissakin asioissa esiin. Eli tämä kuuluu meidän valiokunnallemme, siis meidän täytyy täällä valiokunnassa sanoa, miten, miten verotus liittyy työasioihin. Se on selvä indikaattori ja näin me voimme osoittaa epätasapainoa asio- kohtia eh, makrotaloudessa koko valtioliitossamme. Ja vielä lopuksi sitten näistä indikaattoreista No tästä tietysti käydään keskustelua komissionkin edustajan kanssa, mutta miten me sitten alo- alamme tämän työhön, työn esimerkiksi, jos mietitään työ, palkkaverotusta ja meillä on joku lähtökohta, valtiot, joissa palkkaverotus on, työn verottaminen on vähemmän verotettavaa ja toisissa sitten taas hyvinkin verotettua. Eli jos vaaditaan jonkunlainen indikaattori, niin se lienee tuosta keskeltä. No eihän se sitten auta tuollainen keskiarvo, eli se ei helpota tätä järjestelyä ollenkaan eikä sen takia tuo, tuo, tuon keskimääräisen indikaattorin löytäminen on suoranainen ongelma. No niin, eiköhän se riitä tästä ennaltaehkäisystä. epätasapaino kysymyksissä makrotaloudessa. En nyt puhu tästä pidemmän, koska on pakko jättää aikaa myös keskustelullekin. Ja sitten vielä viimeiset sanat tästä viimeisestä tekstistä, lausu, mietinnöstä, joka, tästä lausunnosta, joka koskettelee, koskee sitten täytäntöönpanotoimia liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella. Ja tämä on Ekonin myös mietintö ja siellä Karl Haglund tätä tekstiä työstää. No, minun mielestäni tärkeintä nyt on muutamin sanoin sanottuna seuraava. Eli se, että meidän, meillä pitäisi olla sellaisia rikkomusjärjestelmiä, joissa puhuttaisiin ainoastaan alijäämistä eikä ylijäämistä. Sitten me olemme käyneet neuvostossa keskustelua ja Van Rompuyn kanssa on käyty keskustelua erinäisistä rangaistuksista ja sitten rakennerahastoista ja oikea, äänioikeuksista. Kaikki tietysti ei ole, kaikkea tästä ei ole tässä komission paperu, paperissa mukana, koska nämä ehdotukset sitten käytännönläheisesti vasta tulevat käyttöön silloin, kun näitä kaikkia välineitä on voitu käsitellä. Eli tällä erää me, meillä nyt ei sitten ole tästä taloudellisesta muuta sanottavaa kuin se, miten yle, mitä yleisesti olemme mieltä. Ja olemme sitä mieltä, että ne sanktiot, joita, joita ajatellaan esimerkiksi rakennerahastojen varojen vähentämiseen niille valtioille, jossa ei pärjätä taloudellisesti niin hyvin ja jossa on alijäämää. Se on sellainen rangaistus, joka tietysti tuo epätasapainoa, koska on valtioita, joissa on hirveän paljon saatu näitä rakennerahastojen valtio- varoja. Sitten taas sellaisia valtioita, joissa itse asiassa ei niitä juurikaan ole. Eli e, sitten taas on sellaisia valtioita, joissa tarvittaisiin paljon enemmän kohesiotukea kuin taas joissain toisissa toisissa valtioissa, oli tämä on kyllä hyvin hankala käsite. Ja tässä tätä täytyisi siitä syystä paremmin miettiä ja myös sitä, mikä olisi järkevä rangaistus. Tässä keskustelussa, kaiken kattavassa keskustelussa, jota haluamme kestekstistä käydä. Point important pour moi, c'est évidemment que... Niin, näistä rangaistuksista vielä sen verran, että niillä ei pitäisi kokonaisstrategiaa asettaa kyseenalaiseksi, eli juuri pitkän aikavälin sijoitusten lannistamiseen tällä ei tietenkään tähdätä. No, vielä lopuksi Kaasan kanssakin olen keskustellut siitä tästä asiasta, että komission ehdotuksessa, jossa jaetaan uudelleen näitä, näitä ähm, rangaistuksista saatuja tuloja ja niiden jakoa sitten muille valtioille, niin tätä ei hyväksyä tällaisenään. Eli tätä asiaa täytyy käydä tarkemmin läpi ja nämä varat pitäisi siirtää unionin budjet talousarvioon pitkäaikaisten sijoitusten tukemiseen, et, jotta euroa voitaisiin tukea tässä maailmassa. No niin, tämä riittänee nyt näistä kolmesta tekstistä. Anteeksi nyt ehkäpä tässä liiankin pitkään puhelin, mutta koitin nyt kuitenkin kattavasti esittää tämän. Nyt herra Gigol, onko sitten muita puheenvuoropyyntöjä? Ja Kreutzmann, olkapa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia ja kiitos myös oikein paljon työstänne ja yhteistyöhalukkuudesta. Minun mielestäni parlamentti on, parlamentilla on aivan erityinen vastuu tämän kun puhutaan tästä asiakirjasta. Kun vanha kasvu- ja vakaussopimus luotiin, parlamentti ei ollut yhteispäätösmenettelyn piirissä eikä yhteisenä lainsäädäntönä. Ja talous- ja vakaus- ja kasvusopimus ei ole toiminut niin kuin sen olisi pitänyt. Meillä on paljon työttömyyttä ja sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta, jotka ovat euroalueen huonon hallinnoinnin seurauksia, mutta myös koko EUn alueella näitä näkee. Ja kansalaiset odottavat nyt uudistusta he odottavat hallintorakenteen uudistusta. Sellaista hallintorakennetta, joka on oikeudenmukainen ja toimiva. Ja tämä ei ole ehdot, missään nimessä itsestään selvää. Ja kun me katsomme näiden ehdotusten ydintä, näiden ehdotusten, joista parhaillaan keskustelemme, niin loppujen lopuksi näissä on kaksi pääelementtiä. Ensinnäkin se, että vahvistetaan kurivaatimuksia ja toiseksi lisätään tähän jotain sellaista, mitä vanhasta hallintorakenteesta puuttui, nimittäin todellista valtaa taloudellisissa epätasapainotilanteissa. Kun euroaluetta rakennettiin, ehkä muistattekin, niin taloudellisista epätasapainotilanteista ei puhuttu. Ne eivät olleet mikään keskustelun aihe. Silloin ajateltiin, että kuri riittää. Kuri, kuri ja vielä kerran kuri. Ja minä tulen maasta, jossa tätä ajattelutapaa erityisesti suositaan. Ja nyt olemme oppineet, että joissakin niistä maista, joissa suurimpia ongelmia on, joissa meillä on korkea työttömyysaste, Eh, yhä kasvava epäoikeudenmukaisuus, niin juuri nämä maat ovat olleet kaikkein eh, kuri, kurinalaisimpia. Katsokaa Irlantia ja Espanjaa. Ei heillä ole ollut suuria ongelmia julkisten budjettiensa kanssa. Ei, vaan he pikemminkin, ne pikemminkin kärsivät kuplista, rahoitusmarkkinoiden huonosta sääntelystä. Ja niinpä onkin hyvä että makroekonomiset epätasapainotilat otetaan nyt käsittelyyn. Ja vielä haluan lisätä tähän, että tarpeellista on sekin, että kuria kovennetaan. Julkisten, julkisten rahoituksen solidisuus on tärkeää ja se on ongelma joissakin maissa. Katsokaapa vaikka Kreikkaa. Sielläkin suuri osa ongelmasta tuli yksityisen velan kasvusta eikä pelkästään julkisen velan kasvusta, mutta silti. Kun me katsomme näitä ehdotuksia, niin monessakin mielessä ne eivät ole tasapainoisia, ne eivät tule toimimaan taloudellisesti, jos niitä ei muuteta. Ja siksi parlamentilla on nyt erittäin suuri vastuu, koska me tiedämme, miten neuvosto työskentelee. Kaikki jäsenmaat haluavat suojella omia taloudellisia nationalismejaan, eikä yhteinen valuutta toimi, jos kaikki jäsenmaat vain puolustavat omaa kansallista taloudenpitoaan. Eli siksi meidän on nyt pystyttävä ajattelemaan yhteiseurooppalaisesti, eikä vain suojelemaan oman maan etuja. Muutamia ehdotuksen puutteita tuon haluan tuoda esille ja mielestäni Empl-valiokunta on avainroolissa, koska jos me emme puutu näihin, niin työttömyys ja sosiaaliset epäoikeudenmukaisuudet vain kasvavat siellä, missä niitä jo on. Muutama asia, joka ei toimi tässä ehdotuksessa. Kuria tarvitaan, vahvempaakin kuria tarvitaan, mutta jos ei oteta huomioon bisnessyklejä, niin silloin julkinen velka vain kasvaa ja sen myötä työttömyys. Eli kuri ei voi olla mekaanisesti toteutettava asia. Ja komission ehdotuksessa se on mekaaninen asia. Se ei toimi, se on vain huonoa taloudenpitoa. Toinen asia, jonka haluan tuoda esille, on se, että tämä ehdotus painottaa kovasti kuria menopuolella, mutta siinä ei ole ehdotuksia siitä, miten Eurooppa voi auttaa tulopuolta. Ja tulopuoli on suuri ongelma, koska jäsenmaat edelleenkin kilpailevat keskenään veroasiassa. Ja parlamentin pitäisi suuresti painottaa sitä, että Euroopan unioni ja erityisesti euroalue joutuu vaikeuksiin, jos täällä on minimivaatimuksia verokannan suhteen tai veroperustan suhteen. Teknisesti ne, nämä asiat eivät kuulu näihin mietintöihin, mutta poliittisesti kyllä ja parlamentin rooli on insistoida tätä asiaa. Kolmas tärkeä asia eh, of course one can say, oh, if you put too many ovat nämä tulostaulut. Tulostauluja, jos sovelletaan epätasapainoon, niitä on vaikea käsitellä. Tämä on ehkä totta, näin tässä sanotaan. Mutta jos kaikkia relevantteja kriteerejä ei laiteta tulostauluihin, niin silloin ne eivät toimi. Minä olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että sosiaaliset ja ympäristökriteerit ovat tärkeillä, tärkeitä. Neuvosto asettaa vahvasti kyseenalaiseksi erään toisen seikan, joka on aika selkeä, joka ei ole kovin selkeä komission ehdotuksessa. Puhuvatko ne Puhutaanko tässä nyt vajemaista vai myös ylijäämämaista? Ja mielestäni on looginen kysymys, logiikan asia, että yhteisellä valuutta-alueella syyt vajeisiin voivat olla niin vajemaissa kuin ylijäämämaissakin. Eli jos jokin erityinen maa, ja kaikki tiedätte mistä maasta minä puhun, ei nosta palkkoja, niin silloin toisten maiden on paljon vaikeampaa pitää oma kauppataseensa kunnossa, jos ne vain edelleen nostavat palkkoja sen mukaan, mitä aikaisemmin on sovittu, eli tuottavuus plus inflaatio. Ja jos toiset relevantit maat eivät tee tätä, niin ei ole ihme, jos toisille tulee vajetta. Eli komission pitäisi hyvin selkeästi tuoda nämä asiat esille ja lainsäädännön myös, sitä tässä tehdään, että syyt epätasapainotilanteisiin sekä ylijäämämaissa että vajemaissa, että niihin puututaan. Ja viimeinen seikka, joka haluan vielä tuoda esille, muikin puhujat ovat täällä puhuneet siitä, että ei riitä, että sanktioita kovennetaan vaikeuksissa olevissa maissa. Me tarvitsemme myös kannustimia, insentiivejä tai toimenpiteitä, jotka mahdollistavat sen, että maat pääsevät pois tästä ongelmasta. Eli sellaisia mekanismeja ja politiikkoja, jotka auttavat ja edesauttavat ekonomista taloudellista dynamismia, elinvoimaa näissä maissa. Ja ihan viimeiseksi seikka, josta Pervanskin jo puhui, asia, josta, jota meidän pitäisi tosiaan miettiä kaksi kertaa ennen kuin teemme ne Tietyssä määrin komission ehdotukset heijastavat seuraavanlaista ajattelutapaa. Meillä on yhteinen valuutta, mutta meillä ei ole todellista poliittista unionia. Niinpä me yritämme pakottaa säätää erittäin tiukkoja sääntöjä, jotka toimivat automaattisemmin, koska meillä ei ole sellaista yhteistä hallituksen kaltaista rakennetta, joka pystyy tekemään älykkäitä, fiksuja päätöksiä. Mutta hyvin monissa tilanteissa asiat ovat paljon monimutkaisempia ja automatiikka saattaa hankaloittaa tilannetta, jos on kaksi selkeää sääntöä taloudellisiin tilanteisiin, jotka voivat koko ajan muuttua ja ovat monimutkaisia. Siksi minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi olla rehellisiä. Ainakin euroalueella me tarvitsemme todellista talousunionia, joka kykenee tekemään päätöksiä jotka ovat fiksumpia ja älykkäämpiä ja jotka todella ottavat erityistilanteet ja erityistapaukset huomioon sen sijaan, että ne uskoisivat siihen, että mekaaniset säännöt tekevät tämän työn meidän puolestamme. Tässä muutamia huomautuksia, jotka halusin täällä esittää ja me tulemme esittämään tarkistuksia ja totta kai tukemaan suurinta osaa näistä asioista, joita täällä, joista täällä on keskusteltu ja jotka ovat oikean suuntaisia. Ja ihan lopuksi vielä, että parlamentilla on erittäin suuri vastuu. Jos me haluamme tässä roolin, meidän täytyy tähdätä erittäin laajaan konsensukseen, ainakin niiden kesken, jotka tukevat Euroopan integraatioprojektin syventämistä ja vahvistamista. Muuten meillä ei ole mitään roolia, kun tullaan neuvoston kanssa neuvotteluihin näistä kysymyksissä. Siksi EMPL-valiokunta voisi esittää tässä keskeistä roolia auttaakseen parlamenttia Mm, näissä asioissa. Erityisesti kiinnittämällä huomiota työllisyyteen ja sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuteen meillä on mahdollisuus saada merkittävä rooli siinä prosessissa, jossa tätä konsensusta koko parlamentissa haetaan. Kiitoksia. Ilman mikrofonia puheenjohtaja puhuu. Dank, Frau Kiitos puheenjohtaja. Komission ehdotukset ovat tervetulleet, koska niillä pyritään rahastaman euro ja tuo vaan takaisin luottamusyhteisön valuuttaan. Sitten näistä yksittäisistä toimista. Ehdotettu sanktiojärjestelmä koostuu korottamista ja muista välineistä. Tämä voi olla vain yksi askel. menettely tulisi kuitenkin aina voida tehostua tarpeen mukaan. Ja jos kriteereitä loukataan vuosittain, niin tällöin komissioneuvos toteavat, että sanktiojärjestelmä vahvistuisi siten, että voitaisiin evätä rahastokorvaukset kyllä tällaiselle jäsenmaalle. On tärkeää, että komission tässä taustalla ei neuvosto enemmistöpäätös on säilytettävä niin kuin se nykyisellä on neuvoston päätöksissä mitä tulee talousarviopuitteisto, direktiivi, sitä voimme tukea. Eh, puitteiden tulee olla mahdollisimman sitovia jäsenmaakohtaisesti. Eurooppa 2020-strategiaviittaus on tärkeä väline, koska tällä tehdään selväksi, minkä tyyppistä hankkeesta on kyse. Tavoitteena tulee olla se, että kilpailukykyisyys kussakin jäsenmaassa paranisi. Komission tulostaulua tulee voida myöskin tässä yhteydessä hyödyntää. Mitä tulee eurooppalaisen valuuttarahastoon, on tärkeää, että eurooppalainenkin valuuttarahasto olisi olemassa, joka, nykyistä, eh, joka pohjautuisi nykyiseen pelastusmekanismiin. Ja tässä lähdettäisiin kansainvälisestä valuuttarahastosta liikkeelle ja voitaisiin näin ollen ottaa lainaa mahdollistaa ne. Kuitenkin edellytyksenä on se, että maa toteuttaa uudistusohjelman, jossa komissio, keskuspankki ja pelastusohjausyksikkö ovat mukana. Ja jos maksukyvyttömyystilanteeseen joudutaan, niin komissio yhdessä EKVn kanssa miettii, mikä on sopiva maksukyvyttömyysmenettely. Tässä myös yksityisillä tahoilla on oma roolinsa. Näin EU ei joudu rajattomasti vastaamaan yksittäisistä jäsenmaista ja lähdettäisiin liikkeelle nykyisestä pelastusvälineestä. Meillä on monia ehdotuksia ja tulemme keskustelun edetessä myös esittämään omat tarkistuksemme. Kiitos. Gratis. Grazie Presidente. È evidente che quando... Niin, kun kyseessä on monimutkainen aihealue ja kun tällaisessa yhteydessä vielä tehdään varsin monia erilaisia ehdotuksia, törmätään siihen, miten yhdistää eri kohdat toisiinsa ja miten päätyä johdonmukaisiin ratkaisuihin. Ja mitkä ovat ne yleispuitteet, joissa halutaan toimia. Mutta ymmärrän varsin hyvin, minkälainen ponnistus tässä on kyseessä. Kun puhutaan johdonmukaisuudesta, suhteessa poliittisiin painotuksiin, joita on esitetty Euroopan 2020-strategiassa. Tähän on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Annan yhden esimerkin, mutta jatkokeskustelussa varmasti muihin argumentteihin voidaan palata. Olemme tuoneet esiin sen, että on tärkeää, että Euroopan unioni, sillä on omat varansa, riippumaton talousarvio ja että varat voidaan, tai resursseja voidaan saada esimerkiksi eurobondeen kautta tai mahdollisesti varainsiirtoverosta. Asia on ollut neuvoston puolella, mutta myöskin parlamentissa kovasti esillä. On mietitty, miten toimia budjettikurin vaatimissa puitteissa, mutta kuitenkin riittävän joustavasti. Ja yleislähestymistapamme, kun puhutaan rahoituksen riippumattomuudesta ja omista varoista, niin tässä on reagoitava ensinnäkin kriisitilanteeseen, mutta toisaalta on tärkeää, että tuetaan riittävästi kehittyviä poliittisia jauksia ja niinpä on tärkeää huomioida tärkeimmät aihealueet, esimerkiksi muutokset, joita on tarpeen tehdä vakaus- ja kasvusopimukseen. Varsin usein tänäänkin on nostettu esiin kysymys mahdollisuudesta sanktiojärjestelyihin ja toisaalta myöskin kannustinjärjestelmään. No, en ole näistä ihan vakuuttunut muuttunut. Ymmärrän kyllä eh, perustelut sanktiomenettelyille. Ja kyllä tässä eh, johdonmukaista olisi tietysti huomioida eh, se, että sääntöjä on noudatettava. En kuitenkaan oikein ymmärrä, mitä nämä kannustimet voisivat olla. Riskinä mielestäni on se, että saattaa syntyä se vaara, että maat hyötyisivät pelkästään sen takia, että ne noudattavat sääntöjä. Eli jos palkittaisiin ne, jotka hoitavat asiansa kunnolla sääntöjen mukaan, niin tällöin olemme jo vähän vaarallisilla vesillä mielestäni. Koska välimaastoa ei sitten enää olekaan tätä niin sanottua normaalikenttää. Eli tulee rangaista sitä, joka ei säännöstä kiinni pidä, mutta palkita sitten sitä, joka niitä noudattaa, niin se tuntuu vähän liian pitkälle menevältä ehdotukselta. Ja sitten vielä eräs seikka, joka liittyy nimenomaan tähän johdonmukaisuusaspektiin sekin. Sanktiomenettelyt ja vaikutukset. Näitä ei tulisi hyödyntää kuin vain, jos pyritään unionin talousarvion vakauteen ja näin ollen tässä tulee lähteä liikkeelle investoinneista, jos näitä jollain muulla tavalla haluttaisiin käyttää muita kohteita varten, niin tällöin olisimme ristiriitaisessa tilanteessa ongelmanratkaisun kannalta katsottuna. No tämän esimerkin nyt esiin nosti, mutta niitä on monia muitakin. On tärkeää, että pidetään mielessä selkeät puitteet puitteet, joiden puitteissa toimitaan, ja toisaalta sitten yksittäiset mietinnöt, joissa pyritään näitä asioita eteenpäin viemään, ettei synny ristiriitaisuutta, joka saattaisi sitten osoittautua ongelmalliseksi eh, jäsenmaatason tarkastelussa. Kiitos. Kiitokset. Muuta sanottavaa ei liene, joten vai onko Euroopan komission edustajalla sanottavaa? Merci beaucoup, euh, madame la... Kiitos, puheenjohtaja. Stage um, is not yet the time to... Tässä vaiheessa ehkä vielä kannata yksityiskohtaisesti käydä läpi kaikkia ehdotuksia. Eli esitän viisi lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä ja tätä keskustelua osoitus siitä, että todellakin pyritään johdonmukaisuuteen. Komission ehdotus ja Ekon valiokunnan mietinnöt tähän pyrkivät molemmat ja uskon, että näin tältä pohjalta on hyvä jatkaa töitä. Tässä on esitetty mielenkiintoisia ehdotuksia näissä eh, mietinnöissä ja varmasti käsittelemme niitä vielä jatkossa lähemmin. Toiseksi toteaisin, että lainsäädäntöpaketti ei ole kokonaisvastaus. Kuusi e, osa lainsäädäntöä muodostaa osan kokonaispaketista, eli elementtejä on paljon. Nyt keskustelemme e, tätä velkakriisin tilannetta ja siihen esitetty ratkaisumallia. Osa elementeistä on jo käsitelty, mutta osa voi vielä tehdä muutoksia. Eli on muistettava, että vuotuinen kasvuanalyysi, sekin on olemassa, ja sitten rakenne toimet, niitäkään ei saa unohtaa. Ne ovat toimia, joita jäsenmaiden tulisi mm, käyttää kasvun elvyttämiseksi. Ja sitten uudet kasvua edistävät toimenpiteet, niidenkin tulisi tukea kansallisia rakenteellisia toimia. Eli tämä on varsin laaja paketti erilaisista toimista ja toivomme, että ne saadaan hyvään eh, kattavan valvonnan alaisuuteen, jotta todellakin eri osaset saadaan hyvin liittymään toisiinsa ja saadaan aika hyvä kokonaisuus. Eli ei tulisi tarkastella vain tätä kuuden lain pakettia, ikään kuin se olisi ainoa reaktiomme tilanteen parantamiseksi. Ja kolmas kommenttini sitten liittyy erääseen spesifisen aspektiin, mutta monen asian se liittyy, eli indikaattorit, tulostalut ja sanktiot. Tässä pyritään parantamaan täytäntöönpanon mahdollisuutta. Automatismista voidaan puhua, mutta varsinkin tulostaudun merkitys on siinä, että se mahdollistaa paremman analyysin ja keskustelu. No ehkä voi ajatella, että ei tähän tulostaulua tarvita, mutta kokemus on kuitenkin osoittanut, että muutoin on vaikea saada aikaan riittävän syvällistä keskustelua. Tästä puheenjohtaja on esimerkkejä esiin tuonut, eli että joillain mailla on varsin hyvä budjettitilanne. Mutta makrot talouden vakauden tilanne ei välttämättä ollut kuitenkaan hyvä. Ja jos olisi ollut mahdollista analysoida eri aspekteja paremmin, niin tilanne olisi ollut parempi. Ja sen vuoksi eh, tätäkin välinettä on syytä hyödyntää. Ja sitten vielä lopuksi painottaisin sitä, että kun tämä lainsäädäntöpaketti hyvissä, hyvässä aikataulussa hyväksytään, niin se on osa panos, jolla pyritään palauttamaan kansalaisten uskottavuutta ja viranomaisten uskottavuutta, jotta uskotaan ja ymmärretään, että päätökset on mahdollista tehdä hyvissä ajoin ja näin voidaan sitten täytäntöön panna tärkeät asiat. Eli komissio on tässä valmis auttamaan, niin kuin tähän saakkakin olemme tehneet. Ja myöhemmässä vaiheessa sitten, kun päätöksiä tehdään, olemme näissä yhteydessä neuvoston ja parlamentin. Ja komissio todellakin toivoo, että päätökset saadaan eh, hyvissä ajoin valmiiksi. Kiitos. Kiitokset. Esa ja Thank you for... Kiitoksia näistä kommenteista. Minä tulen välittämään ne herra Kasahille. Vain henkilökohtainen näkemykseni vielä. Herra Koferati, te sanoitte, että ette tue kannustimia siitä, että sääntöjä noudatetaan. Henkilökohtaisesti olen samaa mieltä teidän kanssanne, koska markkinat kyllä palkitsevat niitä, jotka noudattavat sääntöjä he antavat, markkinat ja luottoluokituslaitokset antavat sitten näitä rankingeja AAA+ sellaisille maille, jotka näitä sääntöjä noudattavat. Mutta vien tosiaan nämä kommentit eteenpäin esittelijälle. Kiitoksia. Merci par rapport à ce que vous avez euh, indiqué sur... Euh, Kiitoksia. Se, mitä sanoitte herra Kasan orientaatioista, suuntaviivoista, minulla olisi vielä kaksi huomautusta tähän. Ensimmäinen on, liittyy rahoituksen, eläkkeiden rahoittamiseen tulevaisuudesta. Tästä me olemme jo keskustelleetkin silloin, kun 2005 vakaussopimusta tarkistettiin. Ja silloinkin, jos sanoin ja sanon sen ihan, silloinkin ja sanon sen nyt uudestaan, koska olen edelleen samaa mieltä. Eli vakaussopimuksen mekanismeissa, jos siellä on jonkunlainen palkkio sellaisille maille, joihin saadaan eläkerahoitusjärjestelmä pääomituksen kautta, niin silloin puututaan suoraan, silloin Bryssel puuttuu suoraan kansalliseen keskusteluun, jota eläkkeistä käydään tai jota käydään sosiaalisen kohesion peruselementeistä. Ja toisaalta silloin myös ö, syntyy epätasapaino koherenssin suhteen. Meillä on johdonmukainen, koherentti lähestymistapa. Meidän täytyy olla loppuun asti johdonmukaisia. Ja silloin meidän täytyy katsoa asioita avarasti ja ottaa huomioon kaikki elementit, jotka pöydällä ovat. Ja näiden elementtien joukossa on asia, jota olen joskus kritikoinut paljonkin, sen nimi on EU 2020-strategia. Ja se vaatii pitkän tähtäimen investointeja, jotka jostain täytyy rahoittaa. Ja jos nämä prioriteetit, jos näitä prioriteetteja ei pidetä voimassa, niin silloin me emme voi ikään kuin ottaa huomioon sellaisissa kuluissa, joita jäsenmaat ehkä helposti eläkkeiden pääomittamiseksi tekevät niin silloin on helppo priorisoida näin, eikä huolehtia näistä pitkän tähtäimen investoinneista. Tiedän, että tämä keskustelu on hyvin vaikea ja mutkikas, mutta koska me olemme sellaisessa maailmassa, jossa asioita uudelleen strukturoidaan, niin mielestäni tästäkin täytyy puhua. Toinen huomautukseni tai kommenttini on seuraava liittyen tähän mietintöön, josta herra Kasa on vastuussa jäsenmaiden budjettikehys. Komission ehdotus johtuu koko siitä keskustelusta, mitä on käyty tilastojen laadusta ja siitä, kuinka tarpeellista on antaa äh, jäsenmaille hyviä työvälineitä pilottityövälineitä. Ja minun mielestäni meidän pitäisi käyttää tilaisuus hyväksemme nyt, jotta EUlla olisi hyviä työkaluja tähän äh, pilotointiin olen jo pitkään puhunut tästä ja teen sen, teen sen nyt uudelleen. Meiltä puuttuu Euroopan tasolla näkyvyyttä siitä, mikä on jäsenmaiden budjettien panos, laadullinen panos, kvalitatiivinen panos siihen, miten Millaisia Eurooppa-tason strategioita he toteuttavat ja miten? Esimerkki EU 2020-strategiasta. Siinä on köyhyyden vastaisen taistelun elementti, mutta meillä ei ole minkäänlaista visiota siitä, millaisia jäsenmaiden käyttämät varat, menot ovat ja mikä on niiden laatu tälle prioriteetille annettu, koska meidän kriteerimme on tällä hetkellä vakaussopimus, Siinä on siis julkinen vaje ja julkinen velka, ja siinäpä ne kriteerit sitten ovatkin. Nämä ovat ihan tyhmiä lukuja, kuten komissiokin on sanonut. Yksinkertaisia, typeriä lukuja, joissa siis sinänsä tyhmiä, että laadullista näkökulmaa on otettu huomioon. Eli, eli budjettikehys mahdollistaa sen, että identifioidaan, mikä on jäsenmaiden budjettien panos tiettyihin e, Euroopan strategioiden toteuttamiseen. Tämä huolen, ja tämän huolen jakaa myös budjettivaliokunnan puheenjohtaja. Sen tiedän ja toivon, että pääsisimme tässä johonkin tulokseen. Taloushallinto tietysti vaikuttaa budjettiin ja, ja se on ikään kuin toissijainen seuraus se budjetti, mutta eh, kyllä siitäkin täytyy pari sanaa vaihtaa. Liittyen siihen, mitä Rova Elena Flores sanoi, uskon, että me olemme hyvinkin tietoisia siitä, että tässä on hyvin paljon tällaista jätettä tai eh, tämän keskustelun sivutuotteita, joihin on hyvä palata myöhemmin, mutta on hyvä myös miettiä, mitä muualla keskustellaan eurooppalaisesta ohjausjaksosta, 2020-strategiasta tai jopa perussopimuksen uudistuksesta. Kiitän teitä siitä, että olette osallistunut tähän keskusteluun. Se on ollut meille kaikille hyvin hyödyllistä. Ja jotta nyt sitten pysyisimme aikataulussa, Ekon valiokunnan mukaisessa aikataulussa, niin meidän täytyy pyrkiä saamaan mahdollisimman voimakkaat suuret enemmistöt tämän paketin taakse, mutta myös pyrkiä olemaan neuvoston ja komission aikataulussa näissä keskusteluissa. Tarkistukset on jätettävä 4. helmikuuta kello 12 mennessä ja me 15. päivä. Tutkimme näitä tarkistuksia ja äänestämme niistä 16. kolmatta. Se merkitsee, että on vain päiväaikaa neuvotella, eli meidän, se on huono juttu, mutta meidän täytyy siis käydä näitä neuvotteluja jo etukäteen. Ja kun Ekon valiokunnan pitäisi äänestää 19.4. tästä paketista, eh, jotta sitä käsiteltäisiin kesäkuussa – tässä olivat aamupäivän työt. Kiitoksia kaikille ja jatkamme kello 15 ja siellä me tulemme käymään keskustelua